Ensimmäisenä asiana on tietystikin esityslista luonnoksen hyväksyminen. Onko teillä mitään kommentteja esityslistaan? Tak, proszę jedna... Ilmeisestikään ei ole, tai vain yksi kommentti. Me olemme nyt uudessa salissa tänään ensimmäistä kertaa. Mikäli laitat äänestyskorttiinne tuonne koneeseen, teidän nimenne näkyy – kuvaruudulla sitten, kun pyydetään puheenvuoroa. Tämä erittäin hyödyllinen asia puheenjohtajan kannalta. Puheenjohtajan ilmoituksesta voinen aivan ensimmäiseksi todeta, että herra Nikiforis Dimandouroksen eli oikeusasiamiehen lausuma kohdassa neljä estyslistalla, on siikka, josta on puhuttu aikaisemminkin. Hän tulee tarkastelemaan ikäsyrjintä, joka kohdistuu freelancer-tulkkeihin – ja tervetuloa myöskin oikeusasiamiehelle. Hienoa, että tulitte paikalle. On suuri ilo ja kunnia, että professori Diamandouros on täällä tänään kokouksessamme mukana. Oikeusasiamies tulee esittelemään erityiskertomuksensa meille aiheesta, jonka jo mainitsin. Eli freelance-tulkkien ikään perustuva syrjintä Euroopan komissiossa. Olisimme mielellämme laatineet lyhyen mietinnön asiasta itsekin, mutta valitettavasti puheenjohtajakokous ei antanut meille lupaa tähän viime viikolla Strasbourgissa. Sen vuoksi kohta viisi. Herra Martínez Martínezin asia poistetaan siksi esityslistalta. Mikäli herra Martinis Martínez haluaa puhua asiasta, niin tietystikin hän voi esittää kannanottonsa, mutta koska puheenjohtajakokous ei hyväksynyt meidän pyyntöämme, kohta viisi esityslistalta on nyt virallisesti poistettu. Se ei siellä enää ole. Obecni, będą obecni w punktach 6, 7, 9, 10, 12. Meillä on myöskin vetomuksen esittelijä 4, 6, 7, 11, 12 ja 15 kohtia, kun käsitellään esityslistalla. Niin ikään huomenna 29 kohta, joka liittyy Bilbaon vedenpuhdistamoon. Tässä keskustelussa on aluetason asioista vastaava ministeri Espanjasta. 5, 18, 33 ja 38 ovat myöskin sellaisia kohtia, jotka on poistettu esityslistalta. Sinotin mietinnöstä sitten. Sinotin mietintöä ja Okinin mietintö. Niistä tullaan äänestämään koordinaattoreiden kokouksen jälkeen, joka järjestetään huomenna kello yhdeksältä, eli kello kymmeneltä äänestetään. Nyt pyytäisin, että kaikki ottaisivat äänestyskorttinsa huomenna mukaan, koska kuten voitte havaita, meillä on täällä äänestyt, äänestyskoneita käytössämme ja meillä on hyvin paljon äänestyksiä, joten korteista on apua. Muistakaa ottaa ne mukaan. Joten oikein hyvä, mikäli muistatte, niin sitten ottaa myös mukaan. I just to... Puheenjohtaja, halusin vain kirjattavaksi pöytäkirjaan ennen kuin menemme pidemmälle asian, jonka lähetin jo sähköpostiin omaisesti teille tiedoksi huomenna, kuten tiedätte, todennäköisesti äänestyksistä tulee ristiriitaisia, vähintäänkin näin voin todeta. Olen Haluaisin varmi, varmistaa, että 178 sääntöä työjärjestyksessä noudatetaan tarkalleen. David Lowe koordinaattorin kokouksessa ilmaisi, että tämä tulee olemaan tarpeen ja minä voin vain vahvistaa tämän Toivottavasti näin tehdään, niin sitten jälkikäteen ei tule mitään ongelmia. Ja pöytäkirjan haluaa merkittäväksi tämän pyynnön, että se on esitetty 24 tuntia ennen äänestystä. Olen aivan tietoinen tästä ongelmasta. Olen kanssanne yhtä mieltä. Todellakin voisimme puhua siitä Olemme pyyntäneet, että tätä artiklaa kunnioitetaan. Martinis. Martinis. I want, I want to put on... Puheenjohtaja, halusin esittää työjärjestyspuheenvuoron. Ehdottaisin, että me emme hyväksy päätöstä, jonka puheenjohtaja tai valiokuntien puheenjohtajan kokous esitti, kun se hylkäsi mahdollisuuden laatia seuranta mietinnön, joka liittyy oikeusasiamiehen käsittelemän asian. Oikeusasiamiehen erityiskertomus on hyvin yksinkertainen seikka. Sen suhteen parlamentti on jo ottanut kantaa, kun se on tarkastellut omia käytänteitään. Meidän pitäisi täysistunnossa voida äänestää ja äänestyksellä ilmaista tukemme oikeusasiamiehelle. Parlamentti on jo omalta osaltaan päättänyt näin toimia, mutta komissio ei ole hyväksynyt oikeusasiamiehen kantaa. Komissio ei hyväksy oikeusasiamiehen kantaa, joten olisi hyvinkin yksinkertaista nyt vedota komission suuntaan ja todeta, että meidän nähdäksemme komission pitäisi noudattaa sitä päätöstä, jonka oikeusasiamies on tehnyt, niin kuin parlamenttikin on tehnyt. Tämä on aivan yksinkertainen asia. Ilman keskustelua voitaisiin tämä hoitaa täysistunnossa. Tämä olisi hieman ainutlaatuinenkin tapaus, koska oikeusasiamies täytyy hyvinkin pian tämän jälkeen valita uudelleen. Mikäli nyt emme esitä tätä mietintöämme, tämä tarkoittaa käytännössä silloin sitä, että että oikeusasiamiehen kanta on täysin aiheeton ja sille ei tule mitään seuraamuksia hyvinkin hyvinkään pitkän aikaan. Minun mielestäni valiokunnan pitäisi noudattaa menettelyä, jonka mukaan voidaan laatia lyhyt kertomus, mietintö, ja siinä todettaisiin, että me hyväksymme oikeusamiehen kannan, ja tämä pitäisi puheenjohtaja valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa hyväksyä ja viedä täysistuntoon. Siinä vetoisimme valiokuntien puheenjohtajien kokouksen ja myöskin mahdollisesti puhemiehistöön, jotta asia hoidettaisiin kuntoon. Tämä on ainutlaatuinen tapaus. Ja työjärjestyksen sääntö on, että meidän ei pitäisi antaa uusia mietintöjä paitsi erikoislaatuisissa tapauksissa. Ne voidaan tuoda parlamentin eikä siitä tarvitse keskustella parlamentissa, vain pelkkä äänestys riittää, mutta minun mielestäni tämä on erittäin relevantti aihe, joten vetoaisin teihin puheenjohtaja, että voisitte pohtia kohtaa viisi vielä ja päättää, että me aiomme edetä sen suhteen, jotta saamme tämän mietinnön sitten täysistunnon esityställe myöskin. Ja proponuję, żebyśmy teraz już tej dyskusji nie toczyli. Ja podzielam... Selvä, ehdotan, että emme tätä keskustelua pitkitä. Olen kyllä yhtä mieltä kanssanne täysin voisimme käydä tästä lyhyttä keskustelua huomenna koordinaattoreiden kokouksessa. Teen mitä voin, jotta asia edistyisi, mutta kiitoksen näistä huomioista, joista todellakin olen yhtä mieltä. Hyvät kollegat. 939 vetomus pyydetään suljettavaksi. Vetojen esittäjät ovat yhtä mieltä, he ovat tyytyväisiä tulokseen. Kyseessä on Luxemburgin eläkkeet. Pyydetään myös, että suljettaisiin vetomus 616.05. 1063 ja vetomus 80 Ehdotan, että avattaisiin käsiteltyyn ehdot, vetomus 8006. sekä 1067 kautta 07. Mitä tulee B-kohdan vetomuksiin, kuten tiedätte, kyseessä on vetomukset, vetomukset joihin, joiden asia käsittely päätetään komission kirjallisen käsittelyn jälkeen, niin jäsenet pyytävät, että toistaiseksi niiden käsittely ei päätettäisi. Kyseessä ovat erityisesti numerot 79, ja jos on vielä muita kohtia, jotka haluatte siirtää B-kohdasta A-kohtaan, ottakaa yhteyttä sihteeristöön ennen kokouksemme päättymistä. Sitten muista asioista. 28. tammikuuta vetomuusten esittäjien kutsusta, jonka saimme, saimme syksyllä. Kävimme Newcastleissa muun muassa tapaamassa selkauksen osapuolia. Kyseessä on vetomus, joka tunnette hyvin. Se koskee jätteitä. Tapasin siellä useita henkilöitä. Rova Fiona Hall oli mukana samoin Martin Kalanalin avustaja. He osallistuivat kaikkiin pidettyihin kokouksiin. Vetomuksen esittäjät eh, kertoivat tilanteista ja ongelmista ja tosiasioista ja totesimme, että tämä jätelaitos oli todella hyvin lähellä asumusta. Paikallisviranomaiset antoivat meille erittäin yksityiskohtaisia tietoja eh, taustasta ja, ja jätelaitoksesta sinänsä. tämän kutsun minulle oli esittänyt Newcastlein kaupunginjohtaja ja hyväksyin siis sen ja tapasin häntä, hänetkin, laadin kertomuksen tästä vierailusta. Ja toivon, että saan sen teille nopeasti jaettua. Sitten Robert. Don't want to go over ground and as you saw I didn't quite en haluaisi nyt pitkittää keskustelua, en kuullut tätä koko teidän lausumanne, mutta, lausumanne, mutta mitä Newcastlen vieraan tulee, voin vain uudelleen toistaa, että minun tietoni mukaan, kun olen keskustellut muiden ryhmien koordinaattoreiden ja valiokuntien jäsenten kanssa, niin kuka muu ei tiennyt tästä matkasta mitään, valiokuntaa ei kuultu, eikä koordinaattoreita kysytty kantaa, ja kuten kerroin teille, yksi kollegani, joka edustaa yhdistyntä kuningaskuntaa, otti minun yhteyttä, koska hän ei tiennyt asiasta mitään, enkä minäkään voinut vastata hänen kysymyksensä, koska minäkään en tiennyt mitään. Joten näissä olosuhteissa, puheenjohtaja, emme voi sallia tällaista enää jatkossa. Meidän täytyy pikemminkin varmistaa, että ei noin vain mennä paikan päälle tekemään extempore vierailuita, vaan että tästä lähtee, mikäli vierailta tehdään, varsinkin ennen vaaleja, meidän täytyy kuulla ensinnäkin koordinaattoreiden näkemyksiä. Toivottavasti koko valiokuntakin voidaan kuulla ennen kuin tällaisia matkapäätöksiä tehdään. Dziękuję bardzo te uwagi. Pan już... Kiitoksia paljon näistä kommenteista. Te totesitte jotain edellisestä kokouksesta. Business uwagi. Nie, nie ma. Onko teillä muuta sanottavaa kohtaan muut asiat? ellei ole, niin sitten annan puheenvuoron professori Dimandorokselle. Olkaa hyvä. Thank you very much. Good morning, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Sir Robert, aina kun tulee tänne valikunnan eteen, tämä, on, tämä aiheuttaa hyvin paljon hermostuneisuutta suorastaan, mutta haluaisin nyt kiittää mahdollisuudesta kertoa teille tilanteesta. Minähän lupasin tulla paikalle aina, kun oikeusasiamies antaa erityiskertomuksen parlamentille. Erityiskertomukset ovat oikeusasiamiehen järjä ase, kuten tiedätte. Oikeusasiamiehet Euroopassa ja kautta maailman eivät voi antaa oikeudellisesti sitovia päätöksiä. Tämä ei ole mitenkään heikkous, mutta ilman oikeutta tehdä oikeudellisesti sitovia päätöksiä oikeusasemiehen päätökset ovat joustavampia kuin tuomioistuimen päätökset ja kriteerit voivat olla laajempia. Täten kansalaiset saavat todellisen mahdollisuuden valita perinteisten ja ei-perinteisten oikeudenkäyttökeinojen suhteen. Olen vakuuttunut siitä, että mikäli haluamme, e, niin voimme esittää järkeviä argumentteja ja vaikuttaa myöskin julkiseen mielipiteen, julkisen mielipiteeseen. Oikeusasiamies on antanut parlamentin aiemminkin erityiskertomuksia, 16 sellaista 13 vuodessa. Tämä on yhteistyömenettely, joka toimii erittäin hyvin suurimmassa osassa tapauksia. Osa tämän yhteistyön taustalla olevista tekijöistä riittävät siihen, että oikeusasiamies voi antaa suosituksia parlamentille, erityisestikin silloin, kun oikeusasiamies antaa suosituluonnoksen, niin seuraavana askeleena saattaa olla erityiskertomus, tai mietintö, joka auttaa toimielintä muuttamaan kantojaan tai käytänteitään. Erityiskertomusten pitäisi sen vuoksi olla vain harvoin käytetty ase ja vain relevanteista aiheista kannattaa näitä antaa aiheista, jotka auttavat toimijoita muuttamaan kantaansa. Poliittisena elimenä Parlamentti on suvereeni. Se voi itse päättää, mitä se tekee oikeamien suosituksille, mitä tulee menettelyihin tai sisältöpuoleen ja toimiin, joihin parlamentti ryhtyy. Toivon kuitenkin, että kun tarkastellaan erityiskertomuksia, parlamentti aina ottaa huomioon oikeuden vedota oikeusasiamiehen, niin kuin kantelun jätteelläkin on oikeus tehdä kanteluita. Tämä on kansalaisten perusoikeus. Parlamentin tapa reagoida näihin erityiskertomuksiin on erittäin merkittävä tekijä oikeusasiamiehen toiminnassa. 2008 joulukuussa oikeusasiamies oli tutkinut tapausta, joka oli peräisin vuodelta 2005 nyt käsittelyssä oleva asia. Kantelun jättäjä oli tehnyt 35 vuotta töitä freelancer-tulkkina yhteisöön toimielimille. Hän oli siis niin sanottu freelancer freelancer-tulkki, ACI-tulkki. Vuodesta 1999 lähtien parlamentti ja komissio päättivät, että enää ei palkata yli 65-vuotiaita freelancer-tulkkeja. Päätös perustui olettamukselle, että työolosuhteet, jotka kohdistuvat muihin yhteisön virkamiehiin tai toimi, toimijoihin, soveltuivat myöskin täysimittaisesti freelancer-tulkkeihin, eli sääntö, että yli 65-vuotiaita ei palkata. Jotkut freelancer-tulkit veivät asian sitten yhteisöön ensimmäisen asteen tuomioistuimeen. Vuonna 2004 tuomioistuin päätti, että komissio oli väärässä, koska se katsoi, että sääntö, joka koskee eläkkeelle jäämisikää, muiden toimijoiden suhteen soveltuisi myöskin freelancer-tulkkeihin. Tuomioistuin totesi myöskin päätöksessään, että tätä ikää ei pitäisi ottaa relevantiksi tekijäksi silloin, kun arvioidaan tulkin pätevyyttä. Kantelun jättäjä, joka oli yli 65-vuotias, totesi, että komissio ei edelleenkään suostunut palkkaamaan häntä senkään jälkeen, kun tuomioistuin oli antanut päätöksensä. Sitten hän jätti vetomuksen oikeusasiamiehelle. Kantelun perusteella Komissio totesi, että tuomioistuimen päätöksen mukaisesti komissio oli ottanut uudelleen käyttöön rekrytointipolitiikan, jota harjoitettiin ennen vuotta 1999. Sen todettiin myöskin, että komissio edelleenkin pitää kiinni politiikastaan ja aikoo viedä jutun tuomioistuimen eteen, jotta voitaisiin kumota aikaisempi ensimmäisen asteen tuomioistuimen päätös. Kuitenkin tarkasteltuaan huolisesti komission toimia, minä tulin siihen johtopäätökseen, että päätös ei ollut tuomioistuimen päätöksen mukainen. Komissio argumentoi ja totesi, että sillä oli oikeus palkata freelancer-tulkkeja palvelun tarpeiden mukaisesti ottaen huomioon kieliyhdistelmä, asuinpaikka ja yleinen pätevyys. Lisäksi komissio totesi, että sillä oli oikeus kohdella freelancer-tulkkeja, jotka olivat yli 65-vuotiaita eri tavalla, koska sen kanta oli, että komission tarpeen Komission etuna oli antaa mahdollisuuksia tilaisuuksia uusille nuorille tulkeille. Komissio alleviivasi tässä yhteydessä ensinnäkin sitä, että instituutiolla oli ollut erittäin pitkä kantaa kauan kestänyttä nuorten koulutustoimintaa ja nuorten kollegoiden piti saada riittävästi käytännön kokemusta. Ja kolmanneksi komissio totesi, että todennäköisyys, että todennäköisyys on, että nuoret todennäköisemmin lisäävät uusia kieliä kieliyhdistelmäänsä, mikä ne saavat riittävästi kokemusta. Minä totesin, että ikäsyrjintä ja artikla 21 perusoikeuskirjassa olivat perustana ja tärkeässä asemassa yhteisön lainsäädännössä. Tämän periaatteen mukaisesti henkilöitä ei pitäisi kohdella eri tavalla heidän ikänsä vuoksi, ellei sitten erillinen kohtelu ole riittävän oikeutettua perusteltua. Kun tutkin asiaa ja tätä kantelua, sen yhteydessä komissio myönsi, että se kohtelee yli 65-vuotiaita tulkkeja eri tavalla kuin muita. Sen vuoksi tein sellaisen johtopäätöksen, että komission velvollisuutena olisi osoittaa, osoittaa, antaa näyttöä siitä, että eriytetty kohtelu on riittävän perusteltua. Tässä yhteydessä minä hyväksyin sen, että komissio oli tiettyjä etujaan tai intressejä kyseessä, jotka liittyvät nuorten pätevien tulkkien kouluttamiseen, ja että tämä oli aivan legitiimi intressi. Kuitenkin huomautin, että komissio ei ollut osoittanut riittävästi näyttöä väittämän tueksi sen tueksi, miksi yli 65-vuotiaita ei kannata palkata tämän legitiimin intressin suojamiseksi. Komissio ei osoittan, pystynyt osoittamaan, minkälainen, että olisi ollut kunnollinen tasapaino olemassa toisaalta tämän legitiimin intressin ja toisaalta päätöksen välillä, että ei palkata yli 65-vuotiaita. Poliittinen tavoite on kouluttaa nuoria tulkkeja, saada heidät mukaan alalle. Tämä saattaa johtaa siihen, että yli 65-vuotiaita palkataan vähemmän. Sen vuoksi katsoin, että komissio ei ollut riittävästi onnistunut perustelemaan tämän kantelun esittäjän vaatimuksen hylkäämistä. Katsoin, että komissio voisi hylätä syrjintäpolitiikkaansa, joka kohdistui yli 65-vuotiaisiin tulkkeihin, ja komissio voisi myöskin tarjota kantelun esittäjälle kohtuullista taloudellista korvausta siitä, että hän on joutunut syrjinnän kohtaksi. Tämä sitten eräs oikeusasiamien päätöksistä. Minä yritin tällaista ystävällismielistä ratkaisua, mutta komissio totesi, että se ei hyväksy ja totesi, että tuomioistuin oli kumonnut ensimmäisen asteen tuomioistuimen päätöksen hiljattain. Komissio argumentoi, että sen alkuperäinen tulkinta säännöistä, jonka mukaan komissiolla ei ole velvollisuutta tarjota yhtään yhdellekään yli 65-vuotiaille tulkille työtä, oli aivan oikea. Ja se edelleenkin katsoi, että se oli oikea tulkinta varsinkin kun yhteisen tuomioistuimen oli tuo, hylännyt aiemman, kumonnut aiemman päätöksen. Komissio katsoi, että se voi edelleenkin soveltaa samoja sääntöjä tulkeihin kuin muihinkin toimihenkilöihin. Ja että sitten kun henkilö on 65-vuotiaassa, hänen palvelutaan ei enää käytetä hyväksi. Komissio siksi sitten hylkäsi minun ystävismielisen ehdotukseni ongelman ratkaisemiseksi. Puheenjohtaja, hyvät naiset olen tarkalleen tutkinut tuomioistuimen päätöstä. Tuomioistuin kumosi ensimmäisen asteen tuomioistuimen päätöksen sillä perusteella, että siinä olisi pitänyt ottaa huomioon se, että juttu ei ollut kelvollinen käsiteltäväksi. Toistan, että tuomioistuin ei tarkastellut jutun sisältöä, eikä se siksi ottanut mitään kantaa siihen juridisen oikeudelliseen tulkintaan, jonka oikeus, ensimmäisen asteen oikeusistuin oli tehnyt. Tuomioistuin totesi, että ensimmäisen asteen tuomioistuimen päätös ei ollut enää juridisesti sitova, mutta se ei kuitenkaan selittänyt, miksi se ei ollut tullut samaan johtopäätökseen kuin ensimmäisen asteen tuomioistuimen tämän jutun sisältöpuolen suhteen. En ole samaa mieltä sen argumentin kanssa, että juridisesta syystä komissiolla ei ole mitään vaihtoehtoa kuin lakata palkkaamatta yli, palkkaamasta yli 65-vuotiaita tulkkeja, tulkkeja Pikemminkin olen sitä mieltä, että komissio ei, tulkkailu, ei palkkaa yli 65-vuotiaita tulkkia siksi, että se ei niin halua tehdä. Kuten totesin jo, komissio vetoaa omiin intresseihinsä ja etuihinsa ja siihen, että se haluaa tarjota mahdollisuuksia nuorille uusille tulkeille. Tämä on täysin legitiimi tavoite. Kuitenkin en ole vakuuttunut siitä, että täysimittainen yli 65-vuotiaiden väräväyskielto on tarpeellista tämän legitiimin edun suojamiseksi. Sen vuoksi katson edelleenkin, että komissio ei ole riittävästi perustellut sitä, miksi yli 65-vuotiaita ei tulkata palkata. I must stress again. Ja painotan jälleen kerran, että että johtopäätökseni tästä tapauksesta ovat täysin ensimmäisen asteen tuomioistuimen ja myöskin tuomioistuimen päätösten mukaisia. Tuomioistuin teki päätöksensä myöhemmin, että ensimmäisessä, ensimmäisen tuomioistuimen juttua ei olisi ylipäänsä pitänyt ottaa käsiteltäväksi, mutta se ei tarkastellut jutun sisältöpuolta, joten sisältöpuoli on edelleenkin validi. Komissio ei esitynyt mitään argumentteja jotka liittyvät tähän tehtyyn tutkintaan, jotka johtaisivat siihen, että ensimmäisen asteen tuomioistuimen päätös, joka koski sisältöpuolta, olisi muuta kuin pätevä. Haluaisin painottaa pikemminkin, että kun tehtiin samantyyppinen tutkimus, johon herra Martínez Martinezkin viittasi, ja kun tarkastin parlamentin käytäntöjä, jotka liittyvät yli 65-vuotiaiden tulkkien palkkaamiseen, tämän perusteelta annoin parlamentille suosituksen ja parlamentti hyväksyi minun kantani ja se muutti käytäntöitä, käytänteitä, jotka liittyvät yli 65-vuotiaiden palkkaukseen. Samalla parlamentti tulkitsi sääntöjä, joiden yhteydessä todettiin, joiden samoin sääntöjen valossa komissio katsoi, että silloin minkälaista velvollisuutta palkata yli 65-vuotiaita tulkkeja. Hyväksyessään oikeusasiamiehen tulkinnan parlamentti rajoittaa hallinnollisten epäkohtien toteutumista käytännössä. Ikävää on, että vaikka olen kaikin keinoin pyrkinyt auttamaan komissiota välttämään tällaisilta välttämään tällaisilta hallinnollisilta epäkohdilta. Siitä huolimatta komissio ei ole reagoinut myönteisesti ehdotuksiin. Totean, että kyseessä on ikäsyrjintään perustava hallinnollinen epäkohta. Ja tähän vetoan Viittaan myöskin erityiskertomuksessani, jonka olen esittänyt parlamentille. Kiitän valiokunnan jäseniä siitä, että kuulitte, mitä minulle sanottavani, ja haluan kiittää myöskin tulkkeja. Tässä minun lyhyt äh, puheenvuoroni. <clears throat> Bardzo dziękuję za przedstawienie wyczerpujące tego. Suuret e, kiitokset tästä yksityiskohtaisesta tilannekatsauksesta. Komission nimissä annan puheenvuoron Dikarelille. Olkaa hyvä. Euh, merci, monsieur le président. Euh, monsieur Medat. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. kiitok, hyvä oikeusasiamies, hyvät jäsenet. Kuuntelin, kuuntelin hyvin tarkkaavaisesti oikeusasiamiehen selvityksen. Hän on erittäin hienosti puhunut kaikessa keskusteluissamme. Haluaisin nyt lyhyesti muistuttaa taustoista komission näkökannasta. Ensinnäkin vuodesta 2000 yleissopimuksen allekirjoituksen jälkeen, ne joita kutsuimme freelance-tulkeiksi, tuolloin heistä on tullut sillä välin ASEI-tulkkeja, niin kuin näin mainitsitte. Ja tämän muihin yhteisöjen toimielin, yhteisöjen virkamiehen sovellettavien sääntöjen mukaan heidät on otettu mukaan tähän ja on sovittu, että heihin sovelletaan yhteisön verotusta samoin kuin virkamiehiinkin, siis ei kansallista verotusta, vaan yhteisön verotusta komission näkökulmasta. Tämän jälkeen on pyritty mahdollisimman pitkälle harmonisoimaan ACI-tulkkien kohtelua virkamiehiin. Heidät otettiin mukaan myös näihin henkilöstösääntöihin ja, ja yleissopimuksiin silloin kun yleissopimuksessa ei mitään säädetä, niin silloin sovelletaan henkilöstösääntöjä juridisesti ja poliittisesti tämä on tärkeää. Vuodesta 2000 alkaen olemme yleissopimusta muuttaneet. Allekirjoitimme juuri muutetun yleissopimuksen viime vuoden lopulla. Se astui voimaan syyskuussa, siis vain vähän aikaa sitten. Yleissopimuksessa yhä enemmän rinnastetaan aseitulkkien tilannetta virkamiehiin mahdollisuuksien mukaan, niin myös työolosuhteita rinnastetaan virkamiehiin. Esimerkiksi koulutusmäärärahat on avattu nyt myös aseitulkeille. Tällä kaikella haluan vain sanoa, että olemme ajatelleet, että vuodesta 2000 alkaen freelancien sopimuspuitteet velvoitteet on laajennettu niin, että heihin voidaan soveltaa näitä muihin virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä. Ja ajattelimme, että kun yleissopimuksessa tästä asiasta ei puhuta, voidaan soveltaa henkilöstösääntöä. On käynyt ilmi, että että nyt tuomioistuin on kiistänyt tämän tulkinnan, mutta olemme vaatineet muutosta tähän tulkintaan ja hakeneet sekä muotoa että sisältöä koskeva kuin omaamisperusteita Muodon takia tuomionpäätös on kumottu, mutta se ei ole estänyt sitä, että me edelleen uskomme soveltavamme oikeutta oikein. Täällä vakuuttelu on nyt päässyt niskan päälle. Me yritimme että tähän ei mentäisi. Olemme tuoneet, juri, olemme tuoneet juridisia näkökantoja ja argumentteja mukaan, joilla perustelemme omaa näkemystämme, mutta nähtävästikään tämä ei ole riittävä. Panemme sen merkille ja, ja nyt joudumme analysoimaan uuden tilanteen tältä pohjalta. Kiitoksia. Tak, więc proszę Państwa, zabierze głos pan Martinez Martinez. Kiitoksia, puheenjohtaja. Atkins, czy jeszcze ktoś chce w tej sprawie zabrać głos? Martinez Martinez ja Robert Atkins. Haluatko joku muu vielä puheenvuoron? Koska haluaisin sulkea pikkuhiljaa puhujalista niin, että saamme käsitellä kaikki muutkin asiat. Joten Martinez Martinez seuraavana. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa kollegoille, että en puhu pelkästään valiokunnan jäsenenä, vaan myös parlamentin parapuhemiehenä, joka on vastuussa monikielisyydestä, siis vastuussa kaikista asioista, jotka liittyvät käännöstyöhön ja tulkkaukseen parlamentissa. Ja otan tietenkin tämän asian erittäin vakavissani. Nyt täytyy puhua tavallaan hiukan tiivisti tästä asiasta. Edessämme on oikeusmiehen to, toimi, johon liittyy suosituksia sekä parlamentille että komissiolle, jotta voitaisiin ratkaista molempien toimielinten asia, jotka ovat päättäneet syystä tai toista, etteivät aikoneet antaa sopimuksia freelance tulkkeille jotka ovat yli 65-vuotiaita. Parlamentin ja komission reaktio on radikaalisti erilainen. Parlamentti hyväksyy oikeusasiamiehen perustelut, oikeusasiamiehen tehtävän ja komissio ei. Mielestäni olen erittäin iloinen muuten komission viime sanoista, kun hän totesi, että hän toivoo, että näin annetaan tilaisuus, mahdollisuus tutkia asia uudestaan. Mutta ensimmäinen komission reaktio on varsin luonteenomaista sen ylimieliselle toiminnasta. Tästähän tulee merkkejä päivittäin useammilla eri tasoilla. Komissio ei hyväksy, että kukaan kertoo sille, että jotain, mitä komissio tekee, ei olekaan oikein, ja heidän pitäisi muuttaa käyttäytymistään. Tämä valiokunta todistaa tällaisesta asenteesta päivittäin, mutta monet muo, myös monet muutkin valiokunnat näkevät tämän. Komissio uskoo, että he ovat yläpuolella maan ja taivaan ja näin ei ole. Järjestykset ja lait koskevat niin komissiota kuin parlamenttiakin, ja parlamentti, koska se on suvereeni toimielin, on tämän hyväksynyt. Me uskomme, että parlamentti muuten oma, on vastuussa, se pitää tukea oikeusasiamiestä auktoriteettina, Joskus emme aina pidä hänen päätöksestään, joskus taas pidämme. Mutta silloin kun oikeusasiamies sitä päätöksestä tekee, silloin meidän pitäisi pyrkiä ymmärtämään ja hyväksymään ja tottelemaan. Luonnollisesti tämä koskee parlamenttia, joka komission kannalta on varsin pikkuinen elin koko EU-koneistossa, mutta tietenkään päätök- oikeusasiamiehen päätökset eivät koske kaikkivaltiasta komissiota. Kun he alkavat täällä puhua, he puhuvat, kun, kun puhutaan Jumalasta, usein puhutaan kaikki valtaista Jumalasta, joskus on tunne, että komissio pitää itseään hiukan samanlaisena Jumalana kuin muslimit, kun he puhuvat omasta Jumalastaan. Näin ei kuitenkaan ole. Meillä on tässä se kaksi vastuuta. Toisaalta, tai kolmekin. Ensinnä pitää tukea oikeusasiamiehen päätöksiä ja arviointeja. Toiseksi toimia johdonmukaisella tavalla mitä tulee omiin käytäntöihimme, lähestymistapoihimme. Ja kolmanneksi pitää osoittaa, näyttää komissiolle, että heidänkin oletetaan komissiossa seuraavan toimielimiä, kuten oikeusasiamieslaitosta, jotka ovat paikalla hoitamassa kysymykset liittyvät eri toimielimiin, myös neuvostoon, silloin kun tarpeen on. Siksi ymmärrän suositukset ja ehdotukset oikeusasiamieltä. Ne ovat tärkeitä, relevantteja, ne ovat myös kiireellisiä ja meidän ei millään tavoin pitäisi auttaa siinä, että lykättäisiin äh, sitä yksinkertaista reaktiota, joka tarkoittaa sitä, että periaatteessa toimitaan suositusten mukaisesti tässä tapauksessa. Dziękuję. Bardzo proszę pan Mavromatis. Kiitoksia. Sitten herra Maurmaatis. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Διαμαντούρο, τον την Kiitoksia. Kiitän herra Diamandurusta, Euroopan oikeusasiamiehestä. Kuten yleensäkin hän osoittaa, että hän on täysin johdonmukainen esittelytavassaan ja hoitaa tehtävänsä hyvin. Kyseessähän on hyvin laaja asia. Se kiinnostaa meitä ja tätä valiokuntaa, mutta se herättää kiinnostusta myös kaikkien Euroopan unionin kansalaisten keskuudessa. Kuten Miguelkin sanoi monikielisyydestä, minähän olin ensimmäinen esittelijä tällä alalla. Olemme tehneet suoraakin yhteistyötä tässä asiassa oikeusasiamiehen kanssa. Kuten täällä on niin sanottukin, oli sitä mieltä, että kaikki tähän mennessä tehnyt, tehdyt päätökset. Ja minä olin ensimmäisiä, ensimmäisten joukossa näiden tulkkien kysymyksiä ratkaisemassa 2005 hän oli vaarana se, että Euroopan parlamentissa tulkien määrä vähentyisi ja komissio, komissiolla oli rahoitusvaikeuksia, mutta tuolloin käsittelimme asian eikä irtisanomisia tapahtunut ja saimme myös apua muilta niin freelance-tulkeilta ja virkamiestulkeilta. Meillä oli aktiivinen päätöksentekijärooli tässä ja nyt on, olisikin otettava huomioon oikeusasiamiehen kanta, jota tukee Martinez Martinez ennen vaalikauden loppua. Toivoisin, että saisimme positiivisen tuloksen ja näkisimme, mitä ongelmat ovat ja selvittäisimme ne. Ja näin voisimme auttaa myös komissiota, jotta mm, nämä työhön liittyvät kysymykset, joista on useaan kertaan tässäkin valiokunnassa keskusteltu, että saisimme ne ratkaistua ennen vaaleja. Olen sitä mieltä, että kollegamme Martinesin kanta on myönteinen kanta. Minä henkilökohtaisesti tuen sitä. Ja jos tämä valiokunnan enemmistökin tukee, niin puheenjohtaja toivoisin, että voisimme antaa uuden kannan komissiolle ja toivoisin, että komissio oikeusasiamiehen kanssa tutkisi asian uudelleen, ottaen huomioon, että komission kanta tänään oli vähän erilainen kuin mikä sen alkuperäinen kanta oli. Ainakin se kanta, jonka tänään saimme. Todellakin haluaisin varauksetta tukea tätä asiaa tuen täysin freelance-tulkkeja ja muita tulkkeja. tämän asia, joka on monikielisyyden takia tärkeä. Meidän on kaikkin keinon tuettava tätä laajentumisten myötä. Tarvitsemme tätä arvokasta välinettä Euroopan parlamentissa. Kiitoksia. Um, Kiitoksia. Kuten tavasta oikeusasiamies esittelee asiansa selkeydellä, joka on auttanut, aina auttanut minun kaltaisena ihmisiä, joilla on hiukan ongelmia juuri sen kielen kanssa. Minun on siksi varsin vähän kysyttävää, mutta kuitenkin yksi minun ymmärtääkseni asia liittyy tavallaan teknisiin seikkoihin tai tavallaan teillä on hy- toimittu teknisääntöjen mukaisesti. Ja en ole nyt oikein täsmälleen ymmärtänyt, uskoako e- hän, että on, tämä on ratkaiseva puoli tässä valituksessa. Toinen asia. Kun lähestyn 65, yhä enemmän vastustan niitä, jotka haluavat meistä eroon, joka tuskin on nyt on mikään yllätys, mutta minä ainakin mielestäni olen täysin kyvyssäni vielä ja haluaisin en toivottavasti mitään nauriskelua tässä kohtaa, mutta voikohan, kun ajatellaan 65 ikää kaikkien tulkkien kohdalla, kaikkien virkamiesten kohdalla, koska tämä pelkästään näitä freelance-tulkkeja. Sitten kysymysmerkki, miksi? Koska voitaisiinhan väittää, että nämä freelance-tulkit ovat juuri niitä, jotka voisivat tehdä jotakin kirjallisessa kysymyksessä eläkkeelle jäänyt jälkeen. Joten mietin, mikä tämä ajattelu komission päätöksen takana on. Ja kolmanneksi, hallinnollinen virhe on teille tullut tästä johtopäätöksenä, tai tulette siihen tulokseen, onko hallinnollinen virhe tai epäkohta, johtuuko se siihen, siitä, että komissio päätöksen, vai olette sitä mieltä, että viisas tehtävä, kun teillä on annettu, on tavallaan hylätty tai ei ole toimittu tämän viisauden, viisauden mukaisesti. Onko tämä se virhe? ja koordinaattorit hiljattain täällä päättivät, että emme halunneet enää mietintöjä ennen vaaleja. Ja kun tämä päätös tehtiin, niin välittömästi kirjaimellisesti käännyimme teidän puoleenne ja kysymys kuului, miten kirjallinen kysymys tämä oikein on. Ja ja haluaisin teiltä neuvoja. Onko tämä kiireinen, se pitää käsitellä? Jos se ei ole kiireinen, niin voimme odottaa ja lykätä asian käsittelyä. Loppuksi että olen täysin samaa mieltä kommenteista, joita parlamentin varapuhemies esitti samoin herra Mavromaattis. Lähden siitä periaatteessa liikkeelle, että minulta on olla varsin hyvät syyt olla tukematta oikeusasiamiestä, jos on tullut jonkin tulokseen. Ja minun täytyy sanoa, en minun, minun komission vastusta en suurtakaan vaikutusta. Tässä minun kommenttini puheenjohtaja, mutta mitä tulee tukeen. Nyt viittaan nyt tähän kiireellisyyspuoleen. Tästä haluaisin kuulla oikeusasiamieheltä, kuinka kiireellisenä tätä asiaa pitää. Dziękuję bardzo. Najpierw poproszę pana profesora Diamandurosa o odpowiedź na te pytania, a potem... Kiitoksia pyydän, että herra Diamanduros ensin vastaa näihin kysymyksiin ja sitten vedän keskustelu yhteen. Thank you very much, Mr. President. Um, may I just very briefly... Kiitoksia. Haluaisin lyhyesti kiittää Martinez Martinezia ja Mavromaattista heidän antamastaan tuesta. Mitä tulee tähän komission vastaukseen, voin vain painottaa sitä, että minun kantani on täysin selkeä. Komissio on nyt päättänyt jättää huomiota sen tosiasian, että tuomioistuimen päätös koski vain ja ainoastaan kysymyksiä, ei sisältöä. Joten sisältöpuolen ei uudelleen koskaan ole puututtu. Komissio pitää kuitenkin kiinni siitä, että päätös on kumottu ja se on se näkemysero meidän ja komission välillä. Tuomioistuin kumosi aiemmin, tekemänsä, aiemmin tehdyn päätöksen, mutta se ei koskaan enää uudelleen ottanut käsittelyyn tätä sisältökysymystä. Joten sisältökysymys pysyy ennallaan. Se on muuttumaton. Ja sitten vastaaksin Soi Robertille. Toteaisin vain seuraavaa. Olen erittäin herkällä korvalla kuunnellut hänen kommentteja, jotka liittyvät siihen, että hän lähestyy 65 ikävuottaan. En tiedä, hän ryhtyä sitten freelancer-tulkiksi vai ei, mutta sen voi itse päättää. Neljä kysymystä. Menettely ja toisaalta sisältö. Minun kantani, kuten totesin komissiolle vastatessani, Sir Robert, on se, että tässä jutussa kriittinen tekijä on se, että komissio on päättänyt vedota tuomioistuimen päätöksen, joka kumosi ensimmäisen asteen tuomioistuimen päätöksen menettelytapasyistä. Katsoi, että sitä ei olisi pitänyt ottaa käsittelyyn, joten se ei puuttunut sisältöpuoleen. Ja sisältöpuoleen ei ole puututtu. Ja minun kantani on, että mitä sisältöpuoleen tulee ja miten parlamentin oikeusyksikkökin on tulkinut asiaa, nyt on riittävästi perusteita sille, että parlamentti on nyt omaksunut sen kannan, jonka se on omaksunut, ja komissio olisi voinut tehdä samoin, mutta se päätti olla näin tekemättä. Joten tällä tasolla tämä on sisältöpuolen kysymys ja erittäin merkittävä sellainen. Siksi toistan, että minä olen hyväksynyt tämän, omaksunut tämän kannan, niin ikään parlamentti ja parlamentin oikeudellinen yksikkö. Tämä koskee vain ainoastaan freelancer-tulkkia, mutta miksi vain ACI-tulkkia? Tietystikin meidän pitäisi tarkastella sekä parametrit että komission kantaa. Kyseessä on kaksi erillistä ryhmää. ACI-tulkkia voidaan käyttää tarvittaessa. Mikäli voin esittää karkean arvion, niin on tällaisia tavanomaisia tarpeita ja sitten erityistarpeita erityistapauksissa. Parlamentti on lähtenyt siitä, että joskus voidaan käyttää yli 65-vuotiaita, mikäli tämä on tarpeellista, ja komissio katsoo, että heitä ei käytetä koskaan. Mitä tulee hallinnollisiin epäkohtiin? Tämä hallinnollisen virheen kysymys, jonka Sir Robert otti esiin, liittyy siihen, että komissio nyt toteaa, että se ei oikeudelliselta kannalta katsottuna voi ryhtyä toimiin. Kuitenkin parlamentti hyväksyi sen, että se voi itse päättää toimia toisin. Se voi itse tehdä päätöksen. Toisaalta komissio vetoaa oikeudellisiin esteisiin. Ja minun nähdäkseni tämä on hallinnollinen epäkohta. Sitten kiireellisyyteen liittyvä kysymys. Onko tämä kiireellinen vai ei? Minun on vaikea tähän vastata, Sir Robert, koska sitten kun olen antanut erityiskertomuksen, niin sitten jää parlamentin päätettäväksi, mitä se tekee. Parlamentti voi suverenisti päättää, miten se suhtautuu oikeusasiamiehen erityiskertomuksiin. Ei minun tehtäväni on todeta, todeta, ole todeta parlamentin onko kirjan, vaan ei voi myöskin todeta, että tietystikin olen aina hyvin iloinen, mikäli periaatteellisiin kysymyksiin silloin kun, puhutaan esimerkiksi perusoikeuskirjaan, puututaan hyvin nopeasti, reagoidaan hyvin nopeasti, eikä vasta myöhemmin. Mutta tietysti parlamentin päättäväksi jää, mitä se tekee, miten nopeasti. Dziękuję bardzo profesorowi Diamandurosowi za... Kiitoksia. Herra Diamanduros, kun vastasitte teille esitettyihin kysymyksiin. Kolme ihmistä puhui tässä keskustelussa herra Martínez Martínez, joka olisi ollut esittelijänä herra Mavromatis ja Sir Robert Atkins. Sitten kuulimme jälleen professori Demonin duosta. Kaikki puhujamme sanoivat, että komission tämänhetkinen ratkaisu ei ole oikea tapa ratkaista kysymystä. Ja sopiva ratkaisu pitäisikin löytää mahdollisimman nopeasti. Erityisesti tällä vetomuksen esittelijä, minä ehdottaisinkin, että valiokunta laatii kirjeen – niin kuin herra Martins Martínez totesi, jonka lähetämme puhemies Pöteringille pyydämme siinä häntä antamaan luvan laatia mietintö huolimatta siitä, että alun perin tämä pyyntö torjuttiin. Joten meidän ei tarvitse lykätä koordinaattorille. Uskon, että valiokunta pystyy päätöksiin, eikö nyt herra Robert. If I olen kiitollinen tästä lausumastanne. Mikäli ymmärsin oikein, mitä professori Diamandoro sanoi, hän puhui erittäin varovaisin sanakääntein ja katsoi, että valiokunnan päättäväksi jää tämän asian kiireellisyys. Enkä häntä syytä tästä varovaisuudesta. Mutta minulle jäi hieman epäselväksi, onko tämä kiireinen vai ei. Kuten tiedätte, minä en mielelläni halua lykätä päätöksiä päinvastoin. Mikäli koordinaattorissa on tehty päätös, että ei voi antaa enää uusia mietintöjä. kokous sanoi, että ei voi antaa mietintöjä. Ei tämä tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi viedä asiaa eteenpäin, mikäli siihen uskomme. Ehkä voimme kysyä varapuhemiehen kantaa. Ehkä hän voi kommentoida kiireellisyyttä. Mikäli hän katsoo, että asia on kiireellinen ja kollegat ovat samaa mieltä, minä hyväksyn tämän kannan mutta oikeastaan nythän kyse on siitä, että lykätään tämä asia vaalien jälkeiseen aikaan, ei siis hamaan tulevaisuuteen, mutta vaalien jälkeiseen kauteen. Toivoisin, että puheenjohtaja ottaisi huomioon, mitä varapuhemiehellä on sanottavanaan. Ja Kiitoksia. Halusin vielä todeta, että komission edustaja puheenvuorossaan antoi meille sellaista vihjettä, että komission kanta ei ehkä olisi niin tiukka kuin aikaisemmin. Martinez Martinez. Thank you, President, and thank Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Sir Robert. Suoraan sanottuna, jos minun täytyy aivan suoraan puhua, arvostan komission lähestymistapaa. Siitä tulee sellainen vaikutelma, että mahdollisuuksia yhteisymmärrykselle on ja mielestäni meidän pitäisi tarttua tähän tilaisuuteen samalla hetkellä, kun se on ilmaistu. Kysymys ei koske tilannetta vaalien jälkeen, vaan vaalien jälkeen ja sen jälkeen, kun toimivat uudelleen tav- tavallaan kootaan ja oikeusasiamies valitaan uudestaan tai joku toinen valitaan tähän tehtävään ja niin edelleen. Mutta nyt aivan vilpittömästi. Minä arv- Ostan kovasti komission sanoi tässä asiassa, mutta en olisi rehellinen komissiolle enkä kollegoillanikaan, jos en sanoisi, että tähän mennessä olen uskonut, että komissio halusi lykätä asiaa ja sen käsitellä mahdollisimman pitkälle. Voin olla väärässä tietysti, mutta tämä on tuntemus minulla oli tai että joku on tavallaan tullut tähän väliin, en tiedä kuka, jotta voitaisiin lykätä asiaa niin pitkälle kuin mahdollista. Voin olla väärässä, mutta jos olen väärässä, silloin koko asia sitten kyllä voidaan selventää. Laaditaan nyt nämä, tämä mietintö poikkeuksellisesti, koska poikkeuksellistahan tämä on. Suositellaan komissiolle näitä päätöksiä ja testataan tavallaan komission hyvää tahtoa tässä asiassa. Ja sitten me kaikki on myös tyytyväisiä, jos komissio osoittaa johdonmukaisuutta sen suhteen, mitä ystävämme komissiosta loppusanoissaan totesi. Proszę Państwa, myśmy przed przyjściem pana... Hyvät kollegat, hyvä edustaja. Puhe, puhelista on jo suljettu. Jos sopii, niin annan puheenvuoron vielä komissiolle, mutta keskustelu ei enää avata uudelleen. Puhujalista on nyt suljettu. Olen edettäjä pahoillani, mutta enää pu- enempää puheenvuoroja ei voida myöntää. Nie, nie. Pa- pani przyszła po zamknięciu. Ei, ei, ei, hyvä rouva. Tulitte vasta sen jälkeen, kun puhujalista oli jo suljettu. Samoin herra ja Te tulitte liian myöhään. Ei mahda mitään. Chciał jeszcze zabrać głos. Pani Doboli, pan Hammerstein. Doboli, Martin Smith, Hammerstein Smith haluavat vielä käyttää puheenvuoron. Jos te kaikki haluatte vielä puhua uudelleen, niin eihän tästä tule mitään, niin me ehdi käsittelemään esity- esityslistaa. Nämä No niin. No nämä kaksi henkilöä saa vielä puolitoista minuuttia ja siinä kaikki. Yeah. Yeah. Przepraszam. Wszyscy chcą zabrać głos na nowo, a myśmy dyskusję zakończyli. Mitään uusia puheenvuoroja ei anneta. Keskustelu on päättynyt. Ale proszę pana, wszyscy chcą teraz zabrać głos. Ei, ei, ei, ei. Tästä tule mitään. Kaikki haluavat nyt käyttää uudestaan puheenvuoron ja olen sulkenut puhujalistan. En voi avata sitä uudelleen. Me emme muuten ehdi käsittelemään muita esityslistan kohtia. Nyt siirrymme kohtaan kuusi. Vetoomus 620. Josef Stanieke hän taitaa olla paikalla, annan hänen, hänelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, dear madam and gentlemen, before you will... Hyvät naiset herrat, ennen kuin päätätte, Anteeksi. Ensinnä te voitte puhua Puolaa. Meillä on tulkit paikalla. Toiseksi nyt haluaisin ensin kiittää vielä professori Diamond Durusta, että on tullut valikuntaamme esittelemään tämän asian. Kiitoksia, hyvä herra. One minute break. tauko. Merci beaucoup. J'apprécie ça et c'est à vous à décider. C'est ça que je, Pan Józef Staniek. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Staniek. członkowie Wysokiej Komisji, zanim... Kiitoksia arvoisat parlamentin jäsenet. Ennen kuin te päätätte viedä tämän asian muihin toimielin, niin pyytäisin teitä pohtimaan seuraavia kysymyksiä. minkä takia Puolan, puolalaiset Sausien alueella nyt ei, on nyt heillä vain 30 000 aikaisemmista 50 000. Tämä on varsinainen demografinen väestöllinen ilmiö. Sama koskee, kun ajatellaan nuorten määrää kouluissa. 23 000 aikaisemmin, nyt vain 2000 jäljellä. Tämä on yksi syistä, miksi puolalaiset puhuvat nyt tsekkiä myös keskenään alueella. Pyytäisimme teitä tarkastelemaan kahta aivan erityisen tärkeää kysymystä. Vähemmistöoikeuksien valvominen, onko se Tsekin tasavallassa toimivaa, koska Tsekin tasavalta päättää asiasta, jossa se itse on osapuolena tai toimii siinä tuomari, tuomarina. Onko tämä sellainen tilanne, jossa kansallinen identiteetti puolaisen vähemmistön kohdalla säilyy? Tsekissä artikla 18 yleissopimuksesta, joka koskee vähemmistöjen suojelua. Sen pitäisi taata vähemmistöoikeudet. Kun Yleissopimuksen osapuolet, allekirjoittajat, ovat kaksi yhtäläistä samanarvoista valtiota, mutta nyt tässä ei olekaan tällä tavalla. Kun lähetimme vetomuksemme Euroopan neuvostolle, tämä oli yksi vastauksista, jonka kuulimme, ja valvontaa myös meille ehdotettiin. Mutta miten voimme ratkaista tämän kysymyksen nopeasti? Herra Stanislav Gaulik, kollegani, antaa teille nyt pari esimerkkiä siitä, kuinka vähemmistöjen suojelua harjoitetaan sekin tasavallassa. E, naprawdę bardzo poważna, ponieważ e, mamy jak... Kyseessä on erittäin tärkeä ja vakava asia. Tsekin Puolan vähemmistön edustajana ja Tsekin kansalaisena meihin sovelletaan tiettyjä valvontamekanismeja, jotka ovat kansallisten vähemmistöjen puitteissopimuksen vastaisia. Me emme hyödy sen säännöksistä. Olemme esittäneet valituksen Euroopan neuvostolle. Ja tässä valituksessa kuvailimme ongelmia, joita meillä on. Esimerkiksi kaksi kielisyysongelmista joudumme kärsimään. Tänä päivänä kaikki oikeutemme on jäädytetty myös puolankielisiä kouluja ollaan sulkemassa. Toinen tärkeä asia on se, että Tsekin parlamentti ei ole hyväksynyt lakia syrjinnän torjumiseksi. Tsekin yhteiskunta niin henkilöt, jotka asuvat meidän alueellamme, ovat tulleet sinne suhteellisen myöhään ja he eivät tunne kantojamme. Ja näin ollen paikallisviranomaiset eivät noudata tämän yhteissopimuksen sääntöjä, jotka koskevat siis vähemmistöjen oikeuksia Tsekin eh, hallitus on todennut, että se on ratifioinut kieliä koskevan pöytäkirjan, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Näin on väitetty, mutta se ei tosiasiallisesti ole totta. Meihin on kiinnitetty huomiota, koska olemme vedonneet eh, tiedotusvälineisiin – Tosin tiedotusvälineet eivät oikein kiinnostuneet meistä ja Tsekin hallitus ei ole noudattanut velvoitteitaan kansallisten vähemmistöjen ja kielien suhteen. Ja meidän mielestämme todellakin Tsekin hallitus on jättänyt tehtävänsä suorittamatta. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että meidän olisi pohdittava millaisen mekanismin alue, avulla voitaisiin tarkastaa eh, eurooppalaisten tekstien toteuttaminen Tsekin tasavallassa. Kiitoksia kovasti, että olette tulleet valiokuntamme kokouksen tänä puheenvuoron Lorenzosille komissiosta. Kiitoksia puheenjohtaja ihmisten oikeuksien kunnioittajan mukaan lukien vähemmistöoikeudet ja syrjimättömyyden periaate ovat periaatteiden joukossa, joille EU perustuu. Kielisen monimuotoisuuden kunnioittaminen ja kulttuurisen kun, monimuotoisuuden kunnioittaminen on yksi peruskysymyksistä. 22 artiklasta voidaan lukea myös EUn perusoikeuskirjassa, jossa juuri sanotaan, että 22 artikloita huomioon kulttuurista monimuotoista kuitenkin 51 artiklan mukaisesti samassa peruskirjassa, jossa määritellään sen sovellusala perusoikeuskirjan säädöstä, jotka liittyvät toimielimiin, EU-toimielimiin, ja siinä puhutaan toisuusperiaatteesta ja jäsenvaltioista silloin, kun ne toteuttavat unionin oikeutta. Näin ollen, jos he noudattavat periaatteita ja oikeutta, täytäntöönpanevat sitä toimivaltuuksensa mukaisesti. Perusoikeuskirja ei anna mitään toimivaltuusta eikä uutta tehtävää yhteisölle ja unionille eikä muuta tehtäviä ja valtuutuksia, joita perussopimuksessa todetaan. Kuitenkin perussopimuksissa ei ole mitään säädöstä, joka toimisi oikeutta vastaan, jonka mukaisesti komissio voisi puuttua tämän tyyppiseen kysymykseen, joka liittyy tähän vetomukseen eikä voi ryhtyä oikeustoimiin. Haluaisin kuitenkin valiokunnassa esitellä joitakin olennaisen tärkeitä poliittisia periaatteita, joita komissio soveltaa monikielisyyskysymyksissä ja periaatteita, joita komissio seuraa, kun se suorittaa tehtäväänsä. Komission politiikka monikielisyyden kohdalla kattaa myös vähemmistökielet tiedonannossaan, joka hyväksyttiin 2008 syyskuussa, samoin asiakirjassaan myöhemmin komissio selkeästi toteaa, että alueelliset vähemmistökielet, joita Euroopassa puhutaan, tähän, tämä liittyy yhteisen kulttuuriperintöön. Näin ollen kannattaisi jakaa tämä perintö, että voitaisiin edistää dialogia kaksinaista kunnioitusta. Ainoas päättyy. Kuitenkin komissio muistuttaa, että jäsenvaltiot ovat pääpäättäjiä kielikysymyksessä mukaan lukien alueellista vähemmistökielet, joiden puolesta perusoikeuskirja alueellisten kielten kohdalla on asia, joita noudatetaan ja siinä annetaan yksityiskohtaista tietoa. Tiedonannossa vuodelta 2005 Samoin toisessa asiakirjassa komissio oli pyytänyt, että jäsenvaltiot hyväksyisivät kansallisia suunnitelmia, joilla pyritään edistämään monikielisyyttä, ottaen huomioon juuri opetuksen näillä kielillä. Ja sopimusten mukaisesti 149 ja 151 artiklassa jäsenvaltiot ovat täysin vastuussa koulutuksen järjestämisestä. Samoin kulttuurisesta kielestä monimuotoisuudesta. EUn rooli tällä alalla ei korvannut jäsenvaltioiden toimesta, vaan sen pitää vain täydentää toimintaa Päävälineet, joita unionilla tässä on, ovat rahoitusohjelmat, aivan erityisesti Lifelong Learning ohjelma, joka kestää vuoteen 2013 saakka. Siellä on varsin moninaisia mahdollisuuksia rahoittaa eri alaa hankkeiden kautta. Viittaan muun muassa Leonardo Erasmus-ohjelmiin. Ja sitten kielet voivat saada myös tukea muilla tavoin. Komissio tukee aina sitä, että täysin noudatetaan sitten äh, sitä päätöstä sopimussäädöksestä pitää pitää kiinni. Mutta jos jäsenvaltiot eivät noudata kansainvälistä oikeutta, niin tämä, tällaiset kysymykset kuuluvat pitkälti Euroopan neuvoston päätettäväksi. Kom- poliittisesti ajatellen komissio jatkaa toimintansa tällä saralla. Kiitoksia puheenjohtaja. Dziękuję bardzo. Pani Żdanoka. Danoka. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kun luen tätä suositusta, toista sellaista, joka annetaan tiedoksi kansalaisuvauksien valiokunnalle sekä myöskin interryhmälle, joka tarkastelee kansalaisten, kansallisten vähemmistöjen asemaa. Voin todeta, että olen kummankin jäsen. Itse asiassa olen tämän interryhmän varapuheenjohtaja, joka käsittelee alueellisia kieliä ja kansallisia vähemmistöjä, joten me kaikki tiedämme, että unionin laajentumisen myötä perinteisten vähemmistöjen prosenttiosuus on kolminkertaistunut. Tämä on erittäin tärkeä kysymys siksi. Ja aivan uusi tilanne niin sanotulle vanhoille jäsenvaltioille, jotka ovat tottuneempia käsittelemään maahanmuuttajia, joten tämä vetomus tarkastelee niiden ihmisten oikeuksia, jotka ovat vuosisatoja eläneet tällä raja-alueella. Valtio on saattanut muuttua, mutta perhe pysyy paikallaan. Interryhmämme tarkastelee näitä kysymyksiä ja se on havainnut seuraavanlaista kehitystä lainsäädännön suhteen siinä kun on kyse syrjimättömyydestä ja vähemmistön oikeuksista. Nämä kategoriat täytyy erottaa toisistaan ensinnäkin. Meidän kantamme on, että kun tarkastellaan perinteisiä etnisiä ja kielellisiä vähemmistöjä, niille täytyy antaa suosituimuskohtelua. Silloinkin kun on kyseessä suurista vähemmistöistä, joilla on sama oikeus syrjimättömyyteen, sikäli kun me tiedämme. Kyse on puitesopimuksesta, joissa on tiettyjä varaumia mahdollisesti sen suhteen, ketkä katsotaan kuuluviksi vähemmistöön. Miten vähemmistö määritellään? Tsekki ei ole asettanut tällaisia varaumia silloin, kun se allekirjoitti puitesopimuksen, vaan se myönsi nämä oikeudet kaikille vähemmistöille, jotka aluva asuvat maan alueella. Ihmettelenkin siksi, miksi tässä nyt kävi näin tässä asiassa. Tietojen perusteella tietystikin olemme valmiita ottamaan vastaamaan tämän tiedon, mutta mitä sitten jatkossa? Olemme seuranneet tilannetta. Neljän vuoden ajan jo interryhmässä olemme tutkineet useita tapauksia, jotka ovat liittyneet johonkin erityiseen vähemmistöön Euroopan unionin alueella, ja olemme hyvinkin tietoisia näistä tilanteista ja ongelmista, jotka vallitsevat käytännössä. Katsomme, että vetomuksen esittelijä, esittäjä ei nyt katso, että asia on jätetty vain tiedoksi, vaan hän pikemminkin haluaa, että tilanne selvitetään. Hän haluaa meiltä selvennystä asiaan. Kolmas lause tässä tekstissä toteaa, että vetomuksen esittäjälle annetaan tiedoksi, että taustalla on puitesopimus, joka ei ole kuitenkaan osa Euroopan unionin lainsäädäntöä. Niin, totta, kyllä, mutta katson, että vetomuksen esittäjät hyvin tietävät tämän tosiasian. He ovat, hän on tämän osoittanutkin jo puheenvuorossaan. Kysymys vain kuuluu, miten pitkälti Euroopan unioni on valmis toimimaan esimerkillisesti, myönteisenä esimerkkinä kaikille jäsenvaltioille, jotka ovat mukana Euroopan neuvostossa. Silloin kun pistetään täytäntöön puitesopimuksen eri artikloita. Meidän nähdäksemme näin ei ole asianlaita tällä Tsekin alueella, jossa asuu enimmäkseen puolan kieltä puhuvia ihmisiä vähemmistön ominaisuudessa. Me kaikki tiedämme, että Euroopan unionista on tulossa Euroopan neuvoston jäsen. Ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusyleissopimuksenkin osapuoleksi sen ryhtymässä, joten nyt olisi, nyt union, unioni on liittymässä myöskin vähemmistön oikeuksia koskevaan yleissopimukseen. Sen vuoksi meidän täytyy nyt pohtia, mitä velvoitteita otamme osallemme jäsenvaltioina ja toisaalta unionin ominaisuudessa, kun pistetään täytäntöön Euroopan neuvoston normeja. Tietystikin täytyy myöskin viitata erinäisiin päätöslauselmiin, joita Euroopan parlamentti on hyväksynyt. Päätöslauselmissa on suositeltu sitä, että kaikki jäsenvaltiot ryhtyvät toimiin syrjimättömyyden puolesta. Olen itse ollut laatimassa näitä päätöslauselmaesityksiä. Kansanvapauksien valiokunnassa on annettu päätöslauselmia niin ikään työllisyysasioiden valiokunnassa on tarkasteltu syrjimättömyyttä ja vähemmistöjen oikeuksia. Kolme tai Neljä päätösasemaa on hyväksytty jo tässä parlamentissa, joissa viitataan tarpeeseen jäsenvaltioiden suunnalla pistää täytäntöön niitä lupauksia, velvollisuuksia, jotka liittyvät Euroopan neuvoston yleissopimuksiin. Viittaamme myöskin jäsenvaltioihin, jotta vetomme niihin, jotta ne poistaisivat rajoitukset tämän yleissopimuksen soveltamiselta, joten katson, että että komissio on aivan väärässä, kun se toteaa, että ei sillä ole mitään valtaoikeuksia. Päätän puheenvuoron kyllä aivan kohta. Lisäksi voisin todeta, että Tsekin tasavalta ja Puola ovat kumpikin uusia jäsenvaltioita unionissa. Ja hyvin tiedämme, että velvollisuudet, velvollisuus kunnioittaa syrjimättömyyttä ja vähemmistöjen oikeuksia ovat osana Kööpenhaminan kriteereissä – ja Kööpenhaminan kriteerien valoissa nyt voimme myöskin puuttua Tsekin viranomaisten toimintaan, koska muutoin meillä on yhdet kriteerit silloin, kun maa on ehdokkaina liittyäkseen Euroopan unioniin, ja sitten toiset kriteerit, kun komissio teki johtopäätöksen, että hyvä on, me hyväksymme tämän kannan, ja sitten mitään velvoitteita ei enää olekaan noudattaa Kööpenhaminan kriteereitä. Joten minun mielestäni tämä vetomus täytyy todeta sellaiseksi, että se voidaan ottaa käsittelyyn. Ja me kun käsittelemme tätä kriteeriä, tai pikemmin käsittelemme tätä vetomusta, me täytyy myöskin tarkastella sitä Kööpenhaminan kriteereiden valossa. Kiitoksia. Me jo totesimme, että tätä vetomusta voidaan ottaa tai tämä otetaan vastaan, muutenhan me täällä keskustelisimme aiheesta. Se, haluaako joku muu vielä puhua? Herra Tuoka Solmi ja sitten Rovasta Niserska. Ja puhujan lista on nyt suljettu. Kiitoksia puheenjohtaja. Voin yhtyä saumattomasti siihen, mitä puolalaisen vähemmistön edustaja täällä totesi valiokuntamme kokouksessa äsken. Kysymys on äärimmäisen tärkeä. Meillähän on puitesopimus, joka on äärimmäisen tärkeä asiakirja, Euroopan neuvoston asiakirja. Euroopan neuvosto myöskin valvoo tämän sopimuksen täytäntöönpanoa. Kuinka tämä sitten toteutuu käytännössä? Ministerikomitea voi vedota jäsenvaltion suuntaan tai hallituksen suuntaan ja sitten hallitus voi viedä asiaa eteenpäin. Sitten kootaan asiasta raportti ja hallitus käsittelee. Ja tässä sitten ongelma piileekin. Sinun kun on kyse vähemmistöistä, vähemmistö, vähemmistöjen ääni ei välttämättä tule kuuluviin. Hyvä esimerkki tästä on Slovakia. Kielikartta tai kielellistä tilannetta valvotaan, mutta hallitus käytännössä kuitenkin katsoo tai päättää, miten tämä valvonta toteutuu, ja siellä on kyllä puutteita. Tsekin tasavallassa asuva puolala, puolalainen vähemmistö koostuu puolalaisista ja kyllä puolalaisekin täytyy olla oikeus saada ääneensä kuuluviin, vähem, koska se muodostaa sillä vähemmistön. Tämä koskee joka ikistä Keski- Itä-Euroopan maata. Edellinen puhuja oli aivan oikeassa, kun hän totesi, että liittymisen jälkeen vähemmistöjen asema, laitamisen jälkeen niin vähemmistöjen määrä on lisääntynyt. 16 miljoonaa ihmistä voidaan luokitella Euroopan unionin alueella asuvaksi vähemmistöksi tai vähemmistön edustajaksi. Unionilla ei ole kuitenkaan minkäänlaisia kunnollisia tietoja siitä, miten vähemmistöjen suojelu käytännössä hoituu. Viisi vuotta sitten tämä tuli jo ilmeiseksi ja nyt täytyy ottaa tämä se uudelleen esiin. Euroopan neuvostolla on erinomaiset oikeudelliset normit. Siellä kielletään esimerkiksi syrjintä. Ja viitataan myöskin autonomisiin kieleihin ja vähemmistöjen perusoikeuksiin. Meidän täytyy todellakin varmistaa, että nämä pistetään täytäntöön. Tiettyjä muutoksia ehkä tarvitaan, jotta Euroopan unioni voisi toimia siten, että se suojelee vähemmistöjä erittäin korkealaatuisella tavalla. Asia ei ole vielä loppuun käsitelty päinvastoin, eikä voi todeta, että tämä asia on jäsenvaltioiden oma asia. Ei tätä tällä tavalla voi pyyhkiä pois pöydältä. Toteaisin, että suositukset, jotka on annettu, pitäisi viedä eteenpäin oikeus, kansallisopaksen valiokunnan käsiteltäväksi ja sinne estyslistalle niin että asia viedään, viedään eteenpäin. Myös interryhmä voi pohtia näitä kysymyksiä. Minä olen itsekin muuten sattumoisin tuon interryhmän jäsen näin vain sivumenen mainittuna. Tässä on hieman koomisiakin puolia tässä kysymyksessä. Puitesopimus toimii Euroopan neuvoston antamana oikeudellisena normina, joten ensinnäkin meidän pitäisi varmistaa, että Euroopan neuvosto valvoo tilannetta ja puuttuu siihen. Tällä hetkellä se ei ole vielä reagoinut tilanteeseen. Valvonta, jotta vaaditaan, pitäisi hoitaa sellaisella tavalla, että vähemmistö itse on mukana tarkastelemassa tilannetta ja vähemmistö voi itse saada äänensä kuuluviin. Tämä on aivan oikeutettu vaatimus, ja on aivan oikein, että asiassa on käynyt Euroopan parlamentin puoleen. Unioni joka ikisen kansalaisen pitää voida, mikäli hän on tyytymätön, esittää kantelu tai valitus Euroopan parlamentin suuntaan. Nyt tätä mahdollisuutta on käytetty hyväksi ja minä olen täysin valmis tukemaan teitä. Ja mitä vähemmistöjen suojelun tukee, kun meillä on Lissabonin sopimus, niin siellähän on kirjattuna vähemmistöjen suojelu, kun valitettavasti meillä vain ei vielä ole Lissabonin sopimusta króciutko tylko. Po pierwsze, ponieważ mieszkam 30 Zaolzia, chcę potwierdzić, że to co panowie... Asun no, Zaolzesta 30 kilometrin päässä ja se mitä täällä on kuultu on aivan totta näistä joka päivä. Eh, siellä eh, puolella se on ollut jo satoja vuosia ja vain vain raja on siirtynyt, ihmiset ovat pysyneet paikallaan ja heidän tilanteensa on hyvin vaikea. Tuon, tuen täysin Rova Stanokan kantaa. Meidän on todella vedottava komission. Ensinnäkin, kuten e- aikaisempi puhui ja sanoi, jotta komissio e, löytäisi sitovan kannan eu jotta voitaisiin varmistaa kansallisten vaiheimistien suojaa, koska useissa jäsenvaltioissa – enemmistö on unohtaa vähemmistön, jos tämä nyt kauniisti sanotaan, ja se johtaa syrjintätilanteisiin. Jos me emme pidä huolta vähemmistöistä, niin ei kukaan muukaan sitä tee. Komissio on nyt ehdotettava juridista ratkaisua täällä Euroopan unionissa. Sitten toinen asia, Kööpenhaminan kriteereiden pohjalta Euroopan komission on esitettävä selkeä kysymys Tsekin hallitukselle. Ja sen on korostettava puolalaisen vähemmistön tilannetta ja osoitettava, että komissiolla on joitakin epäilyksen aiheita, kun ajatellaan sitä, mitä maassa tapahtuu ja millä tavalla Tsekin hallitus käyttäytyy tätä vähemmistöä kohtaan. Kiitoksia. Varmaankin nyt voimme pyytää, että komissio, valiokunta kirjoittaa sekin komissio kirjoittaa äh, Tsekin äh, viranomaisille, mutta meidän valiokuntamme voi ottaa myös yhteyttä Tsekiin pysyvään edustustoon ja korostamme tätä ongelmaa siinä yhteydessä. Uskon, että tämä pitäisi nyt jättää avoimeksi ja sitten välitämme nämä tiedot kansallisvapaukseen valiokunnalle Euroopan parlamentissa. Rova Sanoka. I want to, to accept your proposition. Olen nimittäin hyväksy teidän ehdotuksenne. Nyt haluan vielä toistaa, mitä sanoin, niin että Rova Danoka voi kuulla mitä sanon, nyt hän on kisonut kulkeet päänsä, joten meidän pitäisi antaa tämä asia kansallisvapauksien valiokunnat täällä Euroopan parlamentissa ja meidän pitäisi välittää tiedot myös interryhmälle, jonka Rovadanostan on otti esille. Edelleen kerromme Tsekin edustustoon täällä Brysselissä ongelman olemassaolosta ja välitämme nämä tiedot myös Puolan edustustolle samalla tavoin Brysselissä. Rovastalin Selskak sanoi minulle, että meidän ei tarvitsekaan näin tehdä. Mutta mielestäni Euroopan komission pitäisi tässä jotakin tehdä ja toimia. Me voimme kertoa ihmisille asiasta, mutta haluaisin komission toimivan. Kyllä, mutta me voimme vedota komission, että se laatisi asiakirjoissa käsitellään Tämä on tyyppisiä kysymys koko EUn alueella. Ruvetaan onkin haluaisiko vielä puhua. Yes. Uh, uh, honorable chairman, I just would like... Puheenjohtaja, haluaisin hieman muuttaa ehkä tätä sanamuotoa, koska totesin, että tämä asia ei voi olla pelkästään tiedoksi, tietystikin tiedoksi interryhmälle, mutta kasvauksen valiokunnan täytyy tarkastella asiaa, eikä se ole sinne eteenpäin pelkästään tiedoksi, vaan käsittelyä varten. Tak jest, dobrze, dobrze. Więc, proszę Państwa, to... Kyllä aivan totta. Joten näin tämä asia loppuun käsitelty tältä päivältä. Kiitoksia herra Stanek ja hänen kollegansa, jotka tulevat tänne meille puhumaan. Pidämme teidät ajan tasalla tästä eteenpäin, mutta te kuulitte olennaiset kysymykset jo. Kiitoksia kovasti, että tulitte. Sitten eteenpäin, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin toivottaa tervetuloksi herra Kastan, hän uusi jäsenvaliokunnassamme. Tervetuloa. Sitten kohtaan seitsemän esityslistalla. Vetomuksen esittäjät ovat paikalla. Yhteinen vetomus 1 ja 11.98.2008. Herra Major on paikalla ilmeisesti. Missähän te istutte? En nyt näe ketään. Siis herra major, oletteko paikalla? <coughs> Vielä kerran, onkohan herra major paikalla? No, siinä tapauksessa, jos hän ei ole tai kukaan muu ei ole paikalla puhumassa vai onko? No meille kuitenkin kerrottiin, että hän olisi ollut tulossa. No siinä tapauksessa annan puheenvuoron herra Radek Kastalle komissiosta. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain viitata komission tiedonantoon tammikuuta 2007, koska vaikuttaa siltä, että Tämä heijastuu tähän vetomukseen vuodelta 2006. Komissio otti silloin yhteyttä Puolan toimielimiin ja tarkasti, mikä asianlaita on. Vetomusvaliokunnan annettiin kattava tiedonanto. Emme usko, että mitään rajoittavia käytäntöitä on, taikka sellaisia käytäntöjä, jotka loukkaavat yhteisön lakia ja työntekijöiden lähettämistä Puolasta Saksaan tai muiden miten toimintaa, kun tarkastellaan. Kun tarkastellaan lähetettyjä työntekijöitä, ja yleinen sääntö on, että työntekijä on sen maan lain alainen, jossa hän tekee työtä kun ottamatta. Tietyissä olosuhteissa täytyy noudattaa tiettyjä kriteereitä, jotta voi saada tällaisen poikkeuksen osakseen. Tämä, nämä ehdot on määritelty yhteisön lainsäädännössä ja myöskin yhteisön tuomioistuimen päätökset tähän pätevät. Menettelytapa, mitä tulee konkreettisiin päätöksiin, joita Euroopan yhteisöjen vakuutuslaitoksen liitto on antanut, niiden suhteen haluaisin kertoa teille joitakin lukuja. Data in 2005. Tilastotietoja vuodelta 2005. Silloin oli 82 000 101 kaavaketta Puolasta Saksaan 206 000 106 kaavaketta puolesta Saksaan vuonna 2007 120 000 kaavaketta Puolasta Saksaan, joten tässä tilastotietoa, jotka, joka osoittaa, että näiden kaavakkeiden määrä on kasvanut. Ja komissiolla ei mitään tietoa siitä, että jotenkin olisi nihkeästi annettu näitä jollakin sop- jonkin sopimuksen valossa, joka olisi tehty Puolen ja Saksan välillä, jotta, voitaisiin, jotta rikottaisiin niitä sääntöjä, jotka yhteisön laissa on määritelty ja joihinkä liittyvät myöskin yhteiseen tuomioistuimen päätökset. ehkä voin lisätä, että säännöt, jotka liittyvät lomakkeen antamiseen ja kriteerit, joita käytetään, tähän saattavat liittyä aikaisemmat lait, jotka liittyvät aja, aikajaksoon, mikä nykyisin esimerkiksi alle 12 kuukauden aikajaksoista, Tämä saattaa olla poikkeus. Nähdäkseni tässä on hyvää tasapaino saatu aikaan toisaalta elinkeinoelämän vapauden ja toisaalta työntekijöiden suojelun välille. Täällä pystytään välttämään sosiaaliselta polkumyynniltä. Tiettyjä sääntöjä täytyy noudattaa silloin, kun halutaan lähettää, halutaan lähettää työntekijöitä toiseen jäsenvaltioon. Tällaisen yhteydessä ei haluta myöskään millään tavalla, millään tavalla häiritä paikallisia työmarkkinoita toisessa jäsenvaltiossa. Viittaan vaan tammikuussa 2007 annettuun tiedonantoon. Komission palvelulla ei ole mitään tietoa siitä, että tässä olisi tapahtunut minkään tyyppisiä hallinnollisia epäkohtia tai väärinkäytöksiä Puolan viranomaisten suunnalla silloin, kun on myönnetty 101 lomakkeita. Tilastot osoittavat, että niitä annetaan yhä enemmän. Ja lisäksi olemme katsoneet, että sääntöjä on noudatettu tässä suhteessa. Dziękuję bardzo. Tu jest przedstawiciel... Kiitoksia. Meillä on edustaja Puolan kirjasta edustusta, ilmeisesti niin haluat puhua, olkaa hyvä. Przewodniczący, e, szanowne panie posłanki i panowie posłowie. Kiitoksia parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Saksa, äh, Puolan pysyvän edustuston puolesta eu haluan sanoa mm, jotakin näistä vetomuksista, joita majoreilla ovat esittäneet. Haluan vain sanoa, että me olemme komission kanssa tästä samaa mieltä. Työ- ja sosiaalisen ministeriö on antanut lausunnon asiasta Puolassa todeten, että Puolan viranomaiset ovat tarkastelleet syytöksiä, joita Puolan työn APPn edustajat ovat tehneet ja ovat todenneet, että tiedot olivat oikeita, mutta että tutkimus ei pystynyt todentamaan mitään käytäntöjä, joissa olisi vaadittu 12 kuukauden taukoa yhden työkomennuksen välillä toiseen paikkaan, niin kuin artiklassa 14.08 todetaan sosiaaliturvajärjestelmässä. Haluan myös korostaa sitä seikkaa, että työ- ja sosiaaliministeriö Puolassa mielellään kyllä tutustuu asiaan uudestaan, jos Puolan työntekijäin järjestö voi antaa tarkkoja esimerkkejä, jolloin käytännöt eivät ole olleet EU-lainsäädännön mukaisia. Mielestäni Tämä on kaikki, mitä voin nyt tästä sanoa. Kiitoksia. Asia. Kiitoksia. Haluaako joku muu puheenvuoron? Kontaktowo jest... Tässä on hiukan erilainen ongelma. Työnantajan järjestön puolesta, Puolan työnantajan puolesta, puolesta herra Major otti yhteyttä meihin ja sanoi, että hän olisi ollut tulossa. Rova Karen Kiotti on puhunut hänen kanssaan ja hän oli sanonut olevansa tulossa, että nyt olen hiukan vasten tahtoin sulkemaan tämän vetomuksen, koska aivan viime hetkellä ymmärsimme, että hän olisi todellakin kokoukseen tulossa. Ymmärtääkseni komissio ja Puolan hallitus ovat samoilla linjoilla tästä asiasta. Kuitenkin kantelu, jonka Puolan työnantajan järjestö on tehnyt. koskee sekä Saksan että Puolan sosiaaliturvajärjestelmät ja tässä toimitaan puolaisen työnantajan vahingoksi. Olisin todellakin halunnut kuulla herra Majorin mielipiteen. Ja sitten kun asia on suljettu, niin sitä on varsin vaikea uudestaan enää avata, joten haluaisinkin ehdottaa, että laitamme tämän B-vetomusluettelomme. Ja jos joitakin uusia perusteluita kuullaan herra Majorilta, koska nyt ei tietysti riitä, että hän öö, vaikka soittaa, niin niistä voin tarkastella asiaa uudestaan. Onkohan sihteeristä nyt eri mieltä? Ei, joten näin voimme siis tehdä. Kiitoksia kovasti kaikki. Sitten siirrymme kohtaan kahdeksan. 2007 2006 e, Saksan DRB-eläkerahaston rahastosta Herra myös komissiosta. Olkaa hyvä. Vielen Dank. Also ich kann nicht viel mehr sagen, als wir schon geschrieben haben. Kiitoksia. Minulla ei ole paljonkaan lisättävää. Olette jo kirjallisesti saaneet argumenttimme. Olemme kahteen kertaan ottaneet yhteyttä vetomuksen esittäjään ja hän ei ole ottanut meihin uudelleen yhteyttä. Olemme toimittaneet ähm, Hannoverin äh, asianmukaisen laitoksen asiakirjan ja Saksan menettelyn mukaisesti hän on aloittanut oikeudellisen menettelyn. Vetomuksen esittäjä ei ole meille antanut enempää tietoja. Vetoan siis vain tiedonantoomme ja haluaisin todeta, että kyseessä on riita valtioiden välisen yleissopimuksen johdosta tai sen nojalla vetomuksen esittelijään voitaisiin soveltaa suotuisimpia sääntöjä kuin mitä yksinkertaiset koordinaatiosäännöt ovat. Saksan oikeus ei oikeastaan voi tähän puuttua, mutta jos vetomuksen esittäjä on sitä mieltä, että hän on kärsinyt vahinkoa tai hän ei ole voinut hyödyntää oikeuksiaan tai että hänen eläkkeensä Saksassa on väärin laskettu, riittää, että hän ottaa yhteyttä asianmukaisiin tuomioistuimiin Saksassa. Olemme kahteen kertaan pyytäneet häneltä lisää tietoja, mutta toistan vielä, että hän ei ole koskaan ottanut meihin uudelleen yhteyttä. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni komissio on nyt puhunut tästä aivan selvästi. Siis siinä vaiheessa, kun komissio on, on tehtäväkseen tarkastella missä määrin asia on tavallaan kesken, niin kansallisessa silloin on kaksi ratkaisua. Joko saadaan päätös, jotta vetomuksen tekijä ei ole vielä tiedä tai sitten voidaan sulkea vetomus, mutta siinä määrin, kun vetomuksen sitä ei ole vastannut siihen, mitä komissio on pyytänyt ja kysynyt, niin silloin ei voida jatkaa asian käsittelyä eikä kannata pitää vetomusta avoinna. Kiitoksia. Tak jest, ja się zgadzam z tym, także myślę, że w świetle odpowiedzi Komisji Europejskiej olen kansan yhtä mieltä, joten Euroopan komission vastauksen valossa ja näiden muiden vastaus, vastauksen ja Mavrovattiksen puheenvuoron nojalla voimme päättää tämän käsittelyn. Seuraava vetoomus 790 2007 998 2006 ja 124 2007, siis kohdat 90 ja 11 käsittelevät kaikkia MS-tautia toivotan vetoomuksen esittelijä Turve tervetulleeksi. Nämä ovat erityisen hankalia asioita. Rova Odrabinska on ilmeisesti paikalla. Oletteko? Juu, kyllä olen paikalla. Hienoa. Hienoa, hyvä kun olette paikalle. Olette jo aikaisemminkin osallistuneet kokouksiimme. Tämä ei ole ensimmäinen kerta. Olemme puhuneet tästä multipeliskleroositaudista. Annan puheenvuoron nyt puolalaiselle MSM-yhdistyksen jäsenelle Rova Odrobinska, olkaa hyvä. Stronienia Rozsianego złożyło petycję e, w czerwcu 2000 roku w związku z trudną... MS-järjestö esitti kantelunsa 2004, koska tilan, vakava tilanne oli valalla Puolassa, eikä eivätkä Puolan viranomaiset olleet antaneet vastausta valitukseemme. Nyt puolitoista vuotta on kulunut siitä, kuin tämän vetomuksemme esitimme, mutta MS-taudin taudista kärsivien tilanne on edelleenkin erittäin vaikea puolessa. Mihinkään toimiin ei ole ryhdytty, jotta tilannetta olisi voitu parantaa. Hallitus ei ole pystynyt ryhtymään minkäänlaiseen toimintaan, joka olisi parantanut MS-potilaiden tilannetta Puolassa. Siksi olemmekin sitä mieltä, että MS-potilaat kärsivät syrjinnästä. Mitä tulee hoitoon, jota ei heille tarjota eikä myönnetä. Heitä hoidetaan yleisesti ottaen huonommin kuin muita kansalaisia. Olemme sitä mieltä, että toimet, johon on vetomuksen esittämisen jälkeen ryhdytty, eivät vastaa standardeja, joista nautitaan muualla EU:ssa. Haluaisin hiukan perustella väitettäni. Puolassa me emme saa lääkehoitoa, jota pidetään aivan säännönmukaisena rutiinina muualla. E- MS-barometri on se lähde, josta olemme näitä lukuja saaneet. Puola on todellakin heidän listansa hännillä ja on samalla tasolla kuin paljon köyhemmät maat ovat. Puolassa on myös varsin alhaisessa asemassa, mitä tulee hoitoon. Tällä hetkellä MS-potilas joutuu odottamaan kaksi kolmekin vuotta hoitoa. Ja Tämä on vastoin kaikkia asiantuntijalausuntoja, mitä tulee hoidon pituuteen. kun ajatellaan jotakin tuloksellisuutta hoidossa. Samoin puuttuu kunnollisia käytäntöjä ja kuntoutusvälineitä Puolassa alueilla, joilla nämä ihmiset elävät. Sa- edelleen puuttuu mahdollisuus saada kunnollista hoitoa potilaille Puolassa. Niin kuin sanoin, lääkkeitä ei ole saatavissa, kuntoutushoitoa ei tarjota. Ja paikalliset terveysrahoitus päättävät, myönnetäänkö tästä hoitoa vai ei. Joskus tämä tarkoittaa sitä, että MS-potilaat joutuvat muuttamaan saadakseen olennaisen tärkeää hoitoa sairaudelleen. Vielä tarvitaan tällainen kattava MS-hoidon suunnitelma, joka sisältäisi lääkehoidon, psykologisen ja fyysisen ilmiön hoidon. Kuten sanoin, 2005 vuonna MS-järjestö yhdessä neurologien kanssa laati kansallisen hoitosuunnitelman MS-potilaille. Tämä oli kattava tapa tarttua tilanteeseen ja me välitimme tämän asiakirjan terveysministeriölle vuonna 2005 pyrkien vakuuttamaan ministeriön siitä, että oli välttämättä alkaa toveltaa, soveltaa tämän tyyppistä suunnitelmaa. Kuitenkaan ministeri jo ei tähän reagoinut. Terveyspolitiikan laatijat tällä hetkellä tuntuvat ottavan vastaan MS-potilaita, esimerkiksi Martin Davoskin varapääministeri on meihin yhteydessä ja on julkisestikin sanonut, että MS-potilas kysymystä pitäisi käsitellä ensi vuoden loppuun mennessä, vaikkakaan mihinkään käytännön toimiin ei ole vielä ryhdytty. Joten viranomaiset eivät siis ole ryhtyneet minkälaisiin toimiin eikä hallituskaan. Ja ikävä kyllä. Tämä huolettaa meitä MS-järjestössä, eikä tämä näytä hyvältä MS-potilaiden kannalta. Kiitoksia. Kiitoksia. Haluaisin, että kertoisitte nyt, missä vaiheessa Puola on muihin maihin verrattuna. Jos teillä näitä tietoja, voitte lähettää niitä sihteeristölle. Nyt annan puheenvuoron seuraavalle, seuraavalle vetomuksen esittäjälle. Käsittelemme siis nyt yhdessä vetomuksen numero 90 ja 11. Mikäli herra Carles Rikelme Felipe on paikalla, annan hänelle puheenvuoron. Tämä koskee kohta 10. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä vain ja tämän jälkeen aloitamme keskustelun. Gracias, señor presidente. Me llamo Carlos. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen Karli Sari olen, olen Barcelonasta ja minulla on primäärinen progressiivinen MS-tauti. Kun esitin vetomuksen, se oli vuonna 2006, sen jälkeen sairaus on kehittynyt ja mennyt eteenpäin. Tuolloin esittelin vetomukseni erittäin selvästi nyt en ehkä aivan yhtä selvästi siihen pysty enää Minä vain olin havainnut, että Euroopan alueiden välillä oli suuria eroja, kun ajatellaan sitä, millä tavalla käsitellään MS-potilaita. Olin sitä mieltä, että, että tässä syrjittiin potilaita asuinpaikan mukaan, hoitopaikkakunnan mukaan. Tätä mieltä olin tuolloin ja uskon, että ongelma on edelleen on olemassa – Tällaista syrjintää ei pitäisi olla ollenkaan. Käsittääkseni on olemassa MS-tautiin sovellettavia eurooppalaisia hyviä käytänteitä, tai jos sellaisia saataisiin aikaiseksi, niin ongelmia voitaisiin tasoittaa ja voitaisiin edistyä tällä alalla. Haluaisin pyytää, että tämä valiokunta pyytäisi Espanjan hallitusta toimimaan niin, että kaikissa itsehallinto alueilla olisi samat käytännöt ja niin, että kaikilla alueilla, paitsi Espanjassa muuallakin Euroopassa, voitaisiin mahdollistaa se, että potilaat saisivat kaikki tarvittavat lääkkeet käyttöönsä. Minun MS-tauteni on progressiivinen ja tästä syystä haluaisinkin antaa puheenvuoron Espanjan MS-taudin torjuntajärjestön puheenjohtajalle uskon, että hän pystyy puhumaan tästä asiasta paljon paremmin kuin minä. Minä en oikein tällä, tässä tilanteessa enää uskalla jatkaa. Kiitoksia. Sí, mu sí, muchas, muchas gracias, Carlos. Kiitoksia, Carlos. Niin, to toden vielä, että Espanjassa on hajautettu järjestelmä käytössä. Ja äh, herra Rekio jo kertoi, miten ms laita hoidetaan eri tavoin eri alueilla. Tämä liittyy myös eurooppalaisen hyvin käytäntösääntöihin, miten tapahtuu autonomisella alueella. Tapahtuu tietysti myös muualla Euroopassa. Ja Huolimatta siitä, että on hyviä käytetyn säännöstä Euroopassa, niin se ei ole vaikuttanut riittävässä määrin, koska sitä ei ole otettu huomioon konkreettisesti Espanjassa tähän mennessä, mutta teemme työtä Espanjassa puolesta, näin tapahtuisi, mutta joskus ehkä tarvittaisiin vahvempia suosituksia komissiolta itseltään tai Euroopan parlamentilta, jotta saataisiin vähän vauhtia näihin kysymyksiin. Kun kiistata tämä, tässä tarvitaan poliittista tahtoa, on tämä rahakysymys, saada hoitoa MS-taudille. Ja niin kuin Puolassa 2008 puuttui totaalisesti tietoja, tilastotietoja, koska kuitenkaan me pidä terveydenhoitamme huonona, mutta meillä on indikaattoreita, että suomme verrata itseämme muihin maihin ja luonnollisesti vieläkään on toteutettu hyvien käytäntöjen säännöstöä. Siis eroja on Espanjan eri alueiden välillä ja haluaisimme vähentää eroja alueiden välillä koko Euroopassa ja jälleen kerran täytyisi korostaa ö, yhteisen sääntöjen merkitystä ja miten voitaisiin antaa kuntoutushoitoa ja hoitaa oireita ja niin edelleen. Ja välineet, joita meillä on käytössä, me ovat tietysti hyviä, olemme tyytyväisiä niiden, niistä ja taistelemme jatkossakin tästä sairaudesta kärsivien puolesta. Dziękuję bardzo. I poproszę, żeby zajął stanowisko w imieniu Komisji Europejskiej w... Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron komissiolle. Se voi ottaa näihin kohtiin 90 kantaa. Herra Nick Farrell, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin voin esitellä itseni. Olen Nick Fahini. Olen terveys, tiedotus ja kuluttajan suoja asioista vastaava henkilö Euroopan komissiosta. Organisoidusta syistä olen vastuusta myöskin, politi- vasta myöskin politiikasta, joka liittyy muihin kuin tartuntatauteihin ja sairauksiin. Ennen kuin kerron, mitä mieltä komissio on näistä asioista, haluaisin ensinnäkin ilmaista myötätuntoni ja onnen toivomukseni, onnen toivotukseni näitä ihmisiä kohtaan. Heidän vaivaansa tulivat täysin selveäksi ja tunnen suurta myötätuntoa heitä kohtaan, niin kuin varmaan kaikki täällä läsnä oli, oli että ne ovat kaikkea muuta kuin yksin. Niiden tietojen perusteet olemme saaneet MS-taudista erityisestikin, mutta myöskin muista sairauksista osoittavat, että Hoito on kovin monenkirjavaa, vaikkakin parhaita käytänteitä on selkeästi määritelty Euroopan tasolla jäsenvaltioissa ja myöskin jäsenvaltioiden sisällä. Minun on hyvin vaikea sanoa mitään muuta, koska katson, että vaikka tieteen kerääminen tällaiselta alueelta saattaa olla hyvinkin vaikeaa, se tieto, jota on olemassa, antaa hyvin selkeän kuvan tilanteesta. Tilanteet vaihtelevat paikasta toiseen. Komission puolella on erittäin tietoisia tästä. Olemme tukeneet erilaisia hankkeita, varsinkin MS-taudin suhteen, että voidaan paremmin kerätä tietoa, saada tietoa, jonka valossa sitten voidaan tehdä vertailuja siitä, miten hoito toteutuu eri puolilla jäsenvaltioita tai eri jäsenvaltioissa. Olemme rahoittaneet myöskin hankkeita, joilla pyritään kehittämään eurooppalaisia hyviä käytänteitä, jotka liittyvät MS-taudin hoitoon. Tähän tämä toinen vetomuksen esittäjä myöskin viittasi. Kuitenkin Nähdäkseni Euroopan tasolla puheenjohtaja meillä on selkeää tietoa, joka osoittaa, että eriarvoisuutta on olemassa. Hyviä käytänteitä on. En olettaisi, että komissio olisi paras paikka tekemään arvioita, vaan unionin tasolla on potiasjärjestöitä ja terveysalan ammattilaisia, joilla on kaikkein eniten tietoa asiasta. Näillä on selkeä käsitysasioista ja myöskin käsitys parhaista käytänteistä Euroopan tasolla. Mutta kuten hyvin tiedätte, puheenjohtaja, perussopimuksen valossa vastuunjako on täysin selkeä. Terveyden suhteen voin selvittää ehkä komission kantaa myöskin vetomuksen ehtiän suuntaan, mutta yhteisön vastuulla terveyden suhteen ovat asiat, jotka kuuluvat artikla 125 meidän roolimme on tukea jäsenvaltioita. Ja näin me teemmekin. Me tarjoamme niille tietoa, tietoa parhaista käytänteistä, helpottamme yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken ja niin poispäin. Helpotamme myöskin valiovertailua ja erityyppisiä muita vertailuja jäsenvaltioiden kesken. Me teemme näin jatkossakin, myöskin ammastaudin suhteen, niin kuin tähänkin saakka. Mutta perussopimuksen artikla hyvin selkeästi myöskin toteaa, että meidän täytyy kunnioittaa jäsenvaltioiden toimivaltuuksia silloin, kun on kyse hoidon järjestämisestä ja terveyshoitopalveluista ja niiden toteuttamisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa, mikäli tämä nyt muutan selkokielelle. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Tämä tarkoittaa sitä, että me voimme tarjota tietoa, mutta jäsenvaltioiden päätettäväksi jää, ja viranomaisten päätettäväksi jää, mitä sitten jäsenvaltiot ottavat, onkin se, mitä ei, mitä palveluita ne tarjoavat ja mitä ei. Ymmärrämme kyllä, miten turhautuneita vetomuksen esittäjät ovat. Vastauks- vastauksessamme olemme pyrkineet viittamaan näihin seikoihin Euroopan tasolla ja viittamaan myöskin siihen, että emme meille erityisiä toimivaltuuksia tämän enempää puuttua tällaiseen asiaan. E- Kiitoksia. Täällä on puheenvuoro. Pyyntöjä Mavromaatis, Cashman, Stanisevska. Ja vielä yksi muukin puheenvuoro. Onko vielä enemmän? Koska haluaisin sulkea nyt puhujalistan tähän. hyvää Neljä puheenvuoropyyntöä. Haluaisin rajoittaa puhu, puheaikaa kahteen minuuttiin, koska meillä on vielä muita tärkeitä kohtia tänään käsiteltäväksi ja vetomuksen esittelijät ovat paikallisia vatiaita. Mavromaattis, kaksi minuuttia. Eh, Εκφράζω την ηθική μας στήριξη. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tässä antaa moraalisen tukeni henkilöille, jotka kärsivät tästä vakavasta sairaudesta. Samoin meidän pitää antaa tukea näille vetomuksen esittäjille, mutta meidän pitää kiinnittää aivan erityistä huomiota heidän vetomuksensa. Minun täytyy sanoa, että vuodesta 2025 eteenpäin omassa maassani olen käsitellyt samantyyppisiä kysymyksiä. MS-potilaat ovat tulleet tapaamaan minua ja kertoneet minulle puutteista, jotka liittyvät heidän hoitonsa, hoidon seurantaan Kreikassa – kehitys silloin budjettimme kautta voisi, saatoimme hyväksyä 10 miljoonan euron määrärahan, joka käytettäisiin tavoitteisiin sen mukaisesti, mitä MS-potilaat olivat vaatineet. Heidän järjestönsä tarvitsi tällaista rahoitusta, jotta ihmiset saivat suositeltavaa hoitoa. Kun esitin aikanaan kysymyksen komissiolle samantyyppisestä asiasta, olen nyt iloinen, kun kuulin, että komissio otti esille useitakin eri ohjelmia, niin me olemme määränneet 16 miljardia jäsenvaltiolle, jotta he käyttäisivät nämä, ne käyttäisivät nämä tutkimukseen kaikissa jäsenvaltioissa. Mitä tämä sitten tarkoittaa puheenjohtaja sitä, että Kaikkien pitää lähteä asiassa liikkeelle ja myös meidän jotka edustamme 27 jäsenvaltion kansalaisen, meidän pitää myös toimia, jotta nämä varat pääsevät potilaiden käsiin tai jäsenvaltioiden käsin, että voidaan vastata näihin tavoitteisiin, jotka on asetettu. Hallitusten täytyy ottaa huomioon kyseiset toimenpiteet, eikä meidän pidä aina täällä syyttää komissiota, kun se ei tee työtään. Hyvät kollegat, meidän pitää myös toimia, jotta voimme rohkaista hallituksia oikean tyyppisen toimintaan. Kiitos. Kasman, dvi minuutti. Kiitoksia sitten. Kasman, kaksi minuuttia. Of course the parliament. Kiitos puhemies. Parlamentti tietysti on ottanut jo kantaa tähän erittäin tärkeän asian. Mietintö vuodelta 2003, Uma Aaltoisen mietintö. Mielenkiintoista kyllä. Louis Aptonin vetomukseen tämä mietintö perustuu. Erityisesti on kiittää ihmisiä, jotka kärsivät MS-taudista ja myöskin potilasjärjestöjä, jotka ovat väsymättä kampanjoineet asian tuomiseksi tapetille keskusteluaiheeksi. Ymmärrän kyllä, mitä komissio sanoo, kun se toteaa, että se ei voi ylittää valtaoikeuksiaan. Iloisesti kyllä voin todeta, että parlamentti voi ylittää valtaoikeutensa ja näin myöskin tekee. Meillä on ensinnäkin vapaa liikkuvuus. Ihminen voi asua, elää ja matkustaa 27 jäsenvaltiossa aivan niin kuin haluaa. Joissakin jäsenvaltiossa vain huomaa, että oikeudet heikkenevät. Sen sijaan, että vähennetään palveluita, heikennetään niitä, täytyy parantaa palveluita, tarjota yhä parempia palveluita. Pidän hyvänä sitä, että komissio tekee työtä saadakseen aikaan hyviä käytänteitä ja suuntaviivoja, ohjeistusta silloin kun on kyse laadusta ja MS-potilaiden hoidosta. Konferenssi tulen järjestämään vuonna 2009-2010. Toivottavasti komissio järjestää tämän vuonna 2009 eikä vasta vuonna 2010, niin pääsemme nopeasti eteenpäin asian suhteen. Joten yhteenvedonopaisesti voisin todeta, että tarvitsemme yhteisiä minimistandardeja, joissa otetaan huomioon korkeimmat mahdollisuudet, mahdollisuudet ja laadukkaimmat elämänlaatukriteerit. Me tarvitsemme hyviä käytänteitä. Ja tämä tietystikin jäsenvaltioiden päätettävissä, mutta toteaisin, että poliitikkojen tehtävänä on muistuttaa jäsenvaltioita niiden vastuusta ja huomauttaa niistä asioista, joiden suhteen tilanne ei ole kunnossa. Tämä on meidän velvollisuutemme. Voin vakuuttaa vetomuksen esitille, että me emme tätä vastuutamme kaida. Pani Staniszewska, kaksi minuutti. Kiitoksia. Stanisewska, kaksi minuuttia. E, pan e, poseł Cashman, jeżeli Unia Europejska na serio... Olen aivan yhtä mieltä herra Cashmanin kanssa. Mikäli Euroopan unioni ottaa tosissaan tämän liikkuvuuskäsitteen Euroopan unionin sisällä, niin sen on ryhdyttävä tiettyihin toimiin, jotta hoitoolosuhteet ovat samanlaisia kaikkialla Euroopassa. Meillä on ollut sama ongelma koulutusalalla. Opiskelijat menivät maasta toiseen, aloittivat opinnot yhdessä maassa ja jatkoivat toisessa ja olisivat päättäneet kolmannessa. Tämä oli hyvin monimutkaista. Koulutus- ja terveysasiat kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, mutta meillä on Bolenian prosessi, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa koulutusjärjestelmiä kaikkialle Euroopassa, eikä ainoastaan Euroopan unionissa, vaan Euroopassa kokonaisuudessaan. Samaa pitäisi toteuttaa terveydenhuollon alalla. Niissä asioissa, missä ei ole hyvin määriteltyä eurooppalaista politiikkaa, kuten komission edustaja aivan oikein sanoi, ei ole mitään ainoastaan pelkkiä oikeuksia, vaan velvoite tutkia asiaa ja kertoa siitä. Jos meillä olisi silloin tällöin säännönmukaisia kertomuksia siitä, kuinka vammaisia tai sairaita käsitellään eri jäsenvaltioissa, niin kuin meillä on koulutuksen alalta ja PISA-tutkimukset tulevat säännöllisesti ja osoittavat, millä tasolla opiskelijoiden taso on ja kuinka koulutusjärjestelmät valmistavat oppilaita jatkoon, niin saman tyyppisiä tutkimuksia voitaisiin hyödyntää terveydenhuoltoalalla. Se olisi erittäin hyödyllistä. Yksikään jäsenvaltio ei halua olla listan pohjimmainen. Jos meillä olisi tällaisia tutkimuksia, jäsenvaltiot ryhtyisivät to- toimeen, jotta ne pääsisivät luokituksen kärkeen, eivätkä jäisi vihoviimeiseksi. Tämä on erittäin tehokas väline jäsenvaltioiden motivoimiseksi. Bardzo proszę, pan Zander, dwie minuty. Aivan totta, mitä Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin myös ilmaista solidarisuuteni vetomuksen esittelijälle ja kaikille muille MS-potilaille. EUn täytyykin ottaa huomioon ja toimia tällä alalla, erityisesti kun tunnet on käyttänyt hyväksi tietoja ja hoitomuotoja. Haluaisin sanoa, että, että hajauttamiskysymys terveydenhoidossa on oma asiansa ja toinen taas epäarvoisuus EU-ssa on eri jäsenvaltioiseksi. on aivan ilmeistä, että meidän pitää varmistaa, että jäsenval- kansalaiset saavat mahdollisimman hyvää korkeahoitoa. Pitäisi lähettää myös myönteinen viesti siitä, että asiat etenevät järkevällä tavalla. Äh, herra Kelme Kataloniasta haluan sanoa, että viime vuosien kehitys on ollut varsin myönteistä. On erityinen toitosuunnitelma, joka ottaa huomioon potilaat 2005-2009. Asia on vielä kehittynyt ja näin ollen mahdollista, että EU-ssa hoito on yhä enemmän tyydyttävällä tasolla. Kiitoksia. Dziękuję. Teraz, jak gdyby... Kiitoksia. Nyt on lopuksi puheenvuoron herra Tafkheimille. Olkaa hyvä. Uh, chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin vain käyttää tilaisuutta hyväkseni ja vahvistaa vielä sitä viestiä, joka tänään aiemmin jo kuultiin. Eurooppalaisia hyviä käytenteitä on olemassa. Olemme iloisia siitä, että komissio mahdollistaa sen, että annetaan laatumerkintä EUn terveystoimille, mutta tämä ei vielä riitä. Vuodesta 2003 eteenpäin 500 000 ihmistä on saanut nauttia tästä koodeksista. Meillä on konsensuksen perustavia asiakirjoja, jotka ovat hoitosuuntaviivoja tai hoito-ohjeita, jotka liittyvät elämänlaadun parantamiseen ja niin poispäin. Joten näitä asiakirjoja on olemassa. Ongelma on vain nyt siinä, että kansallisella tasolla niihin ei kiinnitetä riittävästi huomiota, joten toistaiseksi olemme toimineet siten, että viime vuonna esimerkiksi aloitettiin jo toimi, joka mainittiin, eikä MS-barometrin jonkinlaisen valiovertailun luominen jäsenvaltioiden kesken. Jäsenvaltioita paremmin järjestykseen niiden palveluiden suhteen suhteen ja hoidon suhteen, jota MS-potilaat saavat. Tulemme tekemään tämän saman vuosittain ja toivottavasti sitten ajan mittaan saadaan aikaan parannuksia. Lisäksi olemme pyytäneet, että jäsenjärjestömme menevät mukaan kansallisiin korkean tason pyörän pöydän neuvottelun, jossa mukana vakuutusyhtiöiden edustajia, terveysalan ammattilaisia, hallituksen edustajia, terveysministeriön ja niin poispäin. Kaikki osapuolet ovat saman pöydän ääressä keskustelmisista luvuista, jotka voidaan ottaa huomioon, kun tarkastellaan ongelmia. Toivottavasti täten saadaan aikaan muutoksia. Sloveniassa ja Unkarissa on näin jo tehty ja tällaista toimintaa on jatkossa tulossa enemmänkin. Parlamentti voisi ottaa yhteyttä ehkä terveysministereihin neuvoston puolella, jotta hieman saataisiin enemmän pontta näihin toimiin. Ehkä tämä yksi tapa toimia. Proszę Państwa, więc tu się zarysowało. Hyvät kollegat. Täällä on esitetty useita ehdotuksia, mitä nyt voisimme tehdä. Ensinnäkin laadin kirjeen, jossa esittelen tämän tilanteen ja lähetän sen Puolan terveysministerille. Hyvä rouva, jos teillä on kirjallisia tietoja siitä, millä tilalla Puola on Euroopan maiden joukossa, pyydän toimittamaan sitä sihteeristöön kirjoittelin varten. Otan yhteyttä myös Katalunian terveysministeriön Rikelme Filipen asian osalta. Jos teillä on kirjallisia tekstejä muun muassa siitä eh, asiasta, joka koskee eroja Espanjan eri alueiden välillä, voisitte toimittaa nämä tiedot sihteeristölle. Rova Stanisevska sanoi aivan oikein, komission olisi toimittava. Herra Tadheim sanoi, että tutkimuksia on jo laadittu, niistä voisi olla hyötyä meille. Otamme sen jälkeen yhteyttä komission jäseneen ja osoitamme, että tällaisia tutkimuksia on olemassa ja nämä kuuluvat hänen toimivaltuuteensa. Nämä vetomukset jäävät edelleen avoimeksi, koska katsomme mitä tapahtuu ja kuinka asia etenee. Näyttää siltä, että Stadi Herska on kanssani yhtä mieltä, samoin herra Cashman, samoin herra Sander, joten kaikki, jotka käyttävät puheenvuoron, ovat kanssani yhtä mieltä. Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne asti. Olemme aina oikein iloisia siitä, että vetoomuusten esittäjät tulevat paikalle, erityisesti näin tärkeiden asioiden kohdalla. Nämä ovat sosiaalisesti, mutta myös henkilökohtaisesti edettäin tärkeitä. Nyt annan puheenvuoron komission e- edustajalle vetoomus. Je vous remercie, monsieur le président numero 12. Social ensemble des intervenants. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan yhtyä kaikkiin tähän mennessä puhuneisiin, jotta ilmaisin myötätunteni ja tukeni henkilöille, jotka kärsivät MPS-oireyhtymästä, ähm, niissä, jotka ovat täällä salissa, mutta myös muualla Euroopassa. Italialainen vetomus. mesure liée à ce que nous venons de discuter et liittyy hoidon saantiin MS-potilaiden kohdalla. Ja tällä, tässä se kor, koskee aivan erityisesti lääkkeiden korvausta ja miten tällaista rahoitetaan viranomaisten toimesta. Edelleen tässä on kysymys erittäin herkästä arkaluotoista kysymyksestä, koska ho, tiettyjen hoitojen saanti li, riippuu paljolti viranomaisen rahoituksesta, erityisesti mitä tulee pitkäaikaishoitoihin, jotka voivat olla erittäin kalliita. En usko, että nyt kannattaa palata siihen, mitä tähän mennessä on sanottu eh, ja minkälaisia toimivaltuuksia EUlla on. Ne ovat varsin heikot. Kollegani mainitsikin 152 artiklaa, jossa selvästi todetaan, että jäsenvaltiot, jäsenvaltiot ovat vastuussa siitä, että hoitavat terveysterveydenhoitojärjestelmänsä ja myös sosiaaliturvajärjestelmänsä. Tässä yhteydessä Pitää tunnustaa, että jokaisella jäsenvaltiolla on vapaus määritellä luettelo lääkkeistä, jotka korvataan ja määritellä myös ehdot ja olosuhteet, joissa ne korvataan. Jälleen kerran tässä on kysymyksessä puhtaasti kansallinen toimivaltuutus ja meidän pitää EUna noudattaa tätä ja kunnioittaa. Siksi meidän onkin tärkeää Euroopan komissiona velvoittaa tai vaatia, että tietty tyyppiset lääkkeet korvataan. Meidän roolimme rajoittuu siihen, että harjoitamme dialogeja ja kaikenlaista vaihtoa jäsenvaltioiden kanssa, että valtiot ovat tietoisia siitä, mitä muissa valtioissa tapahtuu ja saavat tietoa korvattavista lääkkeistä, tai jos ne eivät ole korvattavia, me emme voi mitenkään muuten pakottaa jäsenvaltioita. Komistusti ymmärtää erittäin hyvin potilaiden tilanteen. Hehän haluaisivat saada korvausta hoidostaan. Varsin usein ymmärrämme myös heidän turhautumisensa, mutta voin vain kehottaa potilas, potilaita ja potilassäätiöitä kääntymään kansallisten viranomaistensa puoleen. Tällä hetkellä tämä vetomus, joka on tullut Italiasta, vain Italian viranomaiset pystyvät myöntämään korvauksia omalla alueellaan lääkkeistä, joita hoidossa on käytetty ja me emme tällä hetkellä voi sanella Italian viranomaisilla, että he ottaisivat mukaan korvattavien listolle kyseiset lääkkeet. Kyseessä oli siis esityslistan kohta 11. Mikäli puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin tämänkin osalta lähetämme kirjeen terveysministerille. Kiitoksia. Nyt siirrymme kohtaan 12. Meillä on kaksi vetoomusta 10, 16 kautta 2007 ja 239 kautta 2008. Voi olla, että meillä on vetomuksen esittäjien edustaja Rova Matulka tai joku hänen nimissään esiintyvä. Onko täällä sellaisia henkilöitä? Ei ole. Siinä tapauksessa annan puheenvuoron komissiolle, Christopher uudelleen. Je vous remercie, monsieur le président. Bien, les deux Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi vetomusta, jotka tähän liittyvät, ovat samanluontoisia kuin aikaisemmatkin. Kyse on lääkkeiden korvauksista silloin, kun hoidetaan näitä harvinaissairauksia. Kuten totesin, rahoituskysymys silloin kun on kyse lääkkeiden korvauksesta on erittäin herkkä, vaikea kysymys ja joissakin se vaatii hyvin ristiriitainenkin sellainen. Tämä aihe on sikälikin vaikea, että kun on kyse näistä harvinaislääkkeistä, ne ovat erittäin kalliita ensinnäkin. Joten, mutta kuitenkin ovat äh, äärimmäisen tärkeitä ja välttämättömiä ihmisiä, jotka kärsivät näistä harvinaissairauksista. Kyse on kansallisesta toimivallasta. Tämä selittää sen, että sama hoito ehkä korvata jossakin sen valtiossa, mutta ei välttämättä korvata jossakin toisessa sen valtiossa. Kyse on tilanteesta, jonka tunnemme erittäin hyvin. Valitettavasti emme voi siihen kuitenkaan juridiselta oikeudelliselta kannalta puuttua, koska jokaisen jäsenvaltion tehtäväksi jää päättää omasta budjetistaan ja lääkkeiden ja hoitojen korvauksista. Jokainen jäsenvaltio itse päättää omista prioriteeteistaan silloin, kun on kyse kansanterveydestä. Joten Voin vain vedota siihen, että potilaat ja potilasjärjestöt kääntyvät kansallisten viranomaisten puoleen ja pyrkivät äh, tätä kautta saamaan tyydyttävän ratkaisun vaatimuksilleen ja ongelmiinsa. Tämä on täysin legitiimiä silloin, kun on kyse potilaista, jotka kärsivät erittäin vaikeista sairauksista usein ja jotka kärsivät pitkäaikaista sairauksista. Aivan oikein, että he vaativat, että heidän tilanteensa otetaan huomioon.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 Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie. nie. Ja bym chciał spytać przedstawiciela komisji. Puhe, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Minulla on kysymys vielä komissiolle. Joissakin jäsenvaltioissa, esimerkiksi Saksassa, nämä lääkkeet ovat halvempia. Onko mahdollista, että potilaat voisivat hankkia lääkkeitä sieltä, missä ne ovat halvempia. Oui, Monsieur le Président, je, je vous remercie pour, euh, pour votre question. Puheenjohtaja, vastatakseni teidän kysymyksenne luonnollisesti vapaa liikkuvuus henkilöiden ja tavaroiden kohdalla on yksi perusoikeuksista unionissa näin ollen. On aivan mahdollista, että tällaisia lääkkeitä tuodaan ulkomailta, mutta sekin on mahdollista, että potilaat saavat hoitoa jossakin muussa EU-valtiossa. Te tiedättekin ehkä, että hoidon saanti ulkomailla ja potilaiden vapaa liikkuvuus on tällä hetkellä käsitteillä. Komissiossa on vielä keskusteluvaiheessa myös Euroopan parlamentissa, jotta voitaisiin helpottaa tulevaisuudessa – hoidon saantia ja antamista ja erityisesti lääkkeiden antamista potilaille, jotka haluavat saada hoitoaan ulkomailla. Rajza, my poinformujemy, prawda, petycjonariuszy o tym, co powiedział przedstawiciel. No me välitämme komission vastaukset vetomuksen esittelijöille, kuitenkin ja humanisista syistä Mielestäni tätä vetomusta, vetomuksen käsittelyä ei voida sulkea. Ei voi olla niin, että vetomuksen esittelijät ajattelevat, että nyt tie on tukossa, vaan jatkamme asian käsittelyä. Sitten kohta 13, vetomus 10.12 kautta 2007 sekä 12.34 2007. Juan Maria Martinez vetomuksen esittäjänä. Hänen pitäisi olla paikalla. Onko hän paikalla? Ja eikä herra Ferrero. Onko hän paikalla? Olkaa hyvä. Eh, Buenas tardes, señor presidente. Disting... Hyvää iltapäivää, hyvät jäsenet. UGT ammattijärjestön nimissä. Haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta osallistua tähän kokoukseen ja kertoa tärkeimmistä asioista, jotka liittyvät tähän asiaan ja jotka koskevat sekä direktiivin että perussopimuksien artikloita. Niihin viittaa myöhemmin. UGT on jo 20 vuotta pyrkinyt edistämään ja vahvistamaan eläke kompromissien soveltamista eläkerahastojen kautta. Olemme pyrkineet puolustamaan tässä toimessamme työntekijöitä. Nyt en ryhdy yksityiskohtaisesti selvittämään vetomustamme, te tunnette sen jo, mutta haluaisin vain korostaa mielestämme tärkeimpiä näkökohtia. Direktiivin 8987 tarkoitus on työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa. Direktiivin artiklassa 8 viitataan erityisesti työntekijöiden lisäeläkeoikeuksiin yrityksen maksukyvyttömyystilanteessa. Tämä direktiivi siirrettiin osaksi Espanjan lainsäädäntöä ja vahvistettiin kyseisten rahastojen ulkoistaminen eläkerahastojen kautta. Näitä eläkerahastoja hallinnoi yrityksen ulkopuolinen erikoistunut elin ja tämä takasi lisää turvallisuutta ja tehokkuutta eläkkeiden saajille. Tämä eläkkeiden ulkoistaminen on pakollista kaikille yrityksille kaikilla aloilla. Samaan aikaan säädettiin kuitenkin siirtymäsäännöksestä, jonka kautta rahoitusala, pankit, vakuutusyhtiöt ja muut rahoituslaitokset saivat säilyttää työntekijöiden eläkkeet sisäisenä rahastoina ja taseeseen kuuluvina. Tämä eriävä kohtelu merkitsee syrjintää sekä kaikille yrityksille, joihin tätä siirtymäsäännöstä ei sovelleta. Ja erityisesti se on syrjintää rahoitusalan työntekijöitä kohtaan kolmesta syystä. Ensinnäkin kun ajatellaan yritysten maksukyvyttömyystilannetta, eläkkeiden olemassaolo vaarantuu. Espanjan viranomaiset puolustaakseen tätä eriävää kohtelua ovat vedonneet Espanjan rahoituslaitosten vakavaraisuuteen ja tarkkaan valvontaan. Mutta jos nyt katsotaan, mitä Espanjan talletusta kun rahaston kertomukset kertovat, sehän on elin, joka Espanjassa perustettiin eh, maksukyvyttömyys, pankkien maksukyvyttömyystilanteita varten – 80-luvulla kymmeniä laitoksia joutui maksukyvyttömyystilanteeseen ja, ja aivan hiljattain varmasti muistatte Banesto-tapauksen. Siihenkin valtion piti puuttua asiaan. Tällä hetkellä maailmanlaajuisessa rahoituskriisissä pelkomme vain lisääntyvät. Sadat tuhannet työntekijät on irtisanottu, valtio on puuttunut pankkien toimintaan, konkursseja on tapahtunut, on tarvittu elvytystoimia veronmaksajien kustannuksella. Tämä eläkkeiden ulkoistamiseen sovellettu poikkeus on nyt todella mer- on, on todella merkittävä siinä Banco Santander pankki on säilyttänyt sisäisessä rahastossa yli 10 miljardia euroa, joka koskee 80 000 työntekijää. Tämä tuo epävarmuutta, joka johti siihen, että ay järjestöimme otti yhteyttä Espanjan keskuspankkiin, koska mielestämme eh, tämän pankin sisäiset rahastot eivät olleet riittäviä ja ne olivat arvostettuja. Direktiivi 8987 viittaa eh, työntekijöiden suuntaan suojeluun maksukyvyttömyystilanteessa, kun kyseessä ovat saavutetut ja, ja, ja vielä hankittavat eläkeoikeudet. Tilanne on todella hyvin erilainen, kun kyseessä ovat sisäiset rahastot. Rahastot ovat yrityksen omaisuutta ja yrityksen taseessa mukana. Ulkoisessa rahoituksessa taas työntekijät ovat omistajia ja niitä hallinnoivat ulkoiset yritykset. Edelleen sisäinen rahasto merkitsee sitä, että työntekijöiden on, säilyttävä samassa yrityksessä koko työuran ajan ja yrityksen on myös pysyttävä pystyssä. Tämä tuo epävarmuustekijöitä. Tämä merkitsee Banco Santanderin työntekijöiden syrjintää verrattuna muihin rahoitusalan laitosten työntekijöihin. Ja tämä, tähän johtanut lainsäädännöllinen poikkeus. Samaan aikaan rikotaan direktiiviä 9849 ja syrjitään Grupo Santanderin työntekijöitä, kun ajatellaan vapaata liikkuvuutta jäsenvaltioiden välillä – eläkeoikeus on näin liitetty yrityksessä työssä olemiseen. Se vaikeuttaa työn tekijöiden liikkuvuutta, koska Banco Santanderin työntekijöiden siirtyminen toisiin yrityksiin Espanjassa tai muualla EU-ssa johtaisi siihen, että työntekijä menettäisi lisäeläkeoikeutensa, jotka se olisi jo ansainnut, koska ne ovat yrityksen sisällä eikä niitä siirretä työntekijälle hänen lähtiessään. Tasavertaista kohtelua eläkkeiden osalla ei siis ole, koska lainsäädäntömme ei tällaista takaa siinä tapauksessa, että, että työntekijä siirtyy muualle direktiivin 9849 artikla 4 pohjalla. Ja kaikki tämä pohjautuu siirtymämääräykseen, joka otettiin Espanjan lainsäädäntöön vuonna 1995 yksityisten vakuutusten järjestämisestä annetun lain kautta. Siitä on kulunut jo 14 vuotta. Tämä siirtymämääräys on pysyvästi jäänyt voimaan. Espanjan työtuomioistuimiin on esitetty useita kanteita irtisanottujen rahoitussektorin työntekijöiden taholta, jotka ovat menettäneet lisäkään oikeutensa. Olemme pyytäneet ennakkoratkaisuja, mutta emme ole sellaista saaneet. Mielestämme direktiivit on jätetty on kunnioittamatta, mutta tämän lisäksi on todella rikottu Amsterdamin sopimuksen artikla 234. Se, sen nojalla komissio voisi soveltaa artiklaa 169 Espanjan UGT-järjestö tuomitsee Espanjan toiminnan direktiivin 8987 soveltamisen osalta ja direktiivi 9849 osalta sekä Amsterdamin sopimuksen osalta artiklassa on 39 kohta 3a, joka koskee li- vapaata liikkuvuutta sekä saman sopimuksen artikla 234, joka koskee ennakkoratkaisutapauksia silloin, kun asiaa ei voida sisäisessä tuomioistuimessa ratkaista. Edelleen haluaisimme todeta, että Espanjan oikeusasiamies Enrique Mujiga on, on ottanut kantaa asiaan 11.3.2002 ja 4. marraskuuta 2004. Molemmissa päätelmissä mainittiin selkeästi, että tämä poikkeuslauseke puheenjohtaja pyytää päättämään että tämä rahoitusalan sovellettu poikkeus rikkoo espanjalaisten työntekijöiden liikkuvuusvapausta ja se on muutettava sekä vuonna 2002-2004 kumpikaan hallitus ei tätä kuitenkaan ottanut kuuleviin korviin. ja näin ollen pyydämme, että Euroopan parlamentti ottaisi huomioon tämän vetoomuksen ja vaatisi Espanjan hallitusta muuttamaan säännöstöjään Puheenjohtaja keskeyttää ja kiittää puhujaa. Annan seuraavaksi puheenvuoron komissiolle Antonio Ferreira. Sam George Fischer. Thank you very much. We'll share this with my colleague. Kiitoksia. Haluaisin selvästi todeta, että komissio tuntee suurta myötätuntoa tätä puhujaamme ja asiaa kohtaan. Varsin monimutkainen asia on kyseessä. Yritän selittää sitä nyt mahdollisimman lyhyesti. Espanjan laki tässä kysymyksessä tekee eron lisä, eli lisäeläkkeiden kohdalla koko taloudessa, siis miten koko talousjärjestelmässä lisäeläkkeet eläkkeet kertyvät ulkoissa rahastoissa ja Espanjan oikeudenmukaisesti ne takaavat työntekijöille, joka jättää työnsä tietyn ajanjakson jälkeen, että hänellä on oikeus tähän kertyneeseen työnantajan maksamaan eläkemaksuun rahoitussektorilla on tämä siirtymäsäädös, joka mahdollistaa sen, että rahoituslaitokset eivät näin toimikaan, vaan rakentavat omia sisäisiä rahastojaan ja jos lähdetään pois ennen eläke- eläkeikää rahoitussektorilla, ihmiset saavat menettää ansaitut lisäeläkeoikeudet. Tämä on tilanne, joka on vallalla myös muissa jäsenvaltioissa, ja tämän takia komissio oli sitä mieltä, että oli tarpeen käsitellä asiaa eurooppalaisessa oikeudessa. Komissio on analysoinut tilannetta ja tuli siihen johtopäätökseen, että tarvitaan direktiivi, joka selventää työntekijän oikeudet tällaisissa tilanteissa. Ja kuten ehkä tiedättekin, koska Tämä on pitänyt parlamenttiakin kiireisenä, niin komissio on tehnyt direktiiviehdotuksen tällaista eläkejärjestelmistä ja tällä hetkellä asia on ensimmäisessä käsittelyssä neuvostossa. Eli käsittelyä tarvitaan. Kyseinen direktiivi pääasiassa pyrkii kahteen asiaan ja palaan tähän myöhemmin sen ja selitän, miksi tilanne on niin monimutkainen. Direktiivi selvästi tukeutuu 39.42 artikloihin. Perussopimukseen liittyy työntekijän vapaaseen liikkuvuuteen ja käsittelee sellaista tilannetta, joissa työntekijä, joka tekee työtä esimerkiksi espanjalaisessa pankissa, jättää tämän tehtävänsä ja muuttaa toiseen maahan, ihan vaikka, hän tarvitsi selkeän vastauksen, mitä äh, eläkkeeltä tästä tilanteesta tapahtuu, mutta komissio tämä tilanne oli varsin vaikea erottaa sen henkilön tilanteesta, joka lähtee Espanjasta pankista menekseen johonkin toiseen yritykseen Espanjassa. Ja näin ollen on perustanut direktiiviehdotuksensa ei vain 39 ja 42 artikloihin perussopimuksessa, vaan myös artiklaan 94, koska se sääntelisi myös tilanteita, joihin ei liity minkäänlaista rajan ylittämistä. Ja oli välttämättä käyttää tätä sisämarkkina-artiklaa, jotta varmistettiin se, että myös maan sisäinen liikkuvuus tulisi huomioiduksi. Kuitenkaan näin ei tällä hetkellä ole. Tämä direktiivi ei ole vielä olemassa. Siitä neuvotellaan neuvostossa. Ja mm, sitten mahdollisen myönteisen arvion jälkeen parlamentissa voidaan hyväksyä, mutta tällä hetkellä emme voi tietenkään soveltaa direktiivehdotuksen säädöksiä. Siis toistaiseksi voimme vain soveltaa perussopimuksen säädöksiä ja siksi haluaisinkin kommentoida tilanne joka liittyy 39 artiklaan, joka käsittelee henkilöiden vapaata liikkuvuutta. Kun tarkastelee tapaa, jolla Euroopan tuomioistuin on tätä artiklaa tulkinnut, niin se, he sano, se sanoo, että kyllä, jos on selkeää syrjintää, niin luonnollisesti silloin on syytä toimia. Avoin syrjintä tarkoittaisi sitä, että eri kansallisuuksien henkilöitä kohdellaan aivan eri tavalla, mutta saattaa olla kysymys sellaista kohtelusta ihmisten välillä, jotka liikkuvat oman maansa sisällä ja niiden välillä, jotka muuttavat maasta toiseen. Näin ei kuitenkaan ole tässä tapauksessa – Espanjan tapaus ei koske jotain henkilöä, jota on kohdeltu eri tavoin, koska hän on ylittänyt rajan. Espanjan tapaus tapauksessa henkilöä kohdeltiin eri tavalla, koska hän toimi rahoitussektorilla eikä jollakin muulla talouden sektorilla. Joten lyhyesti sanottuna komission oikeuspalvelun näkemys on, että suora 39 artiklan rikkomus joka perustuu vain hypoteettiseen tapaukseen. Jos otetaan siinä tapauksessa, että joku rahoitussektorilta siirtyisi tai ei siirtyisi olemassa olevan yrityksen muussa maassa johtuen tästä säädöksestä. Tämä ei riitä vielä. Siihen tasoitetaan käsittelyn oikeudessa. Tämä on siis tällainen hypoteettinen arvio. Tietysti tilanne olisi erilainen, jos olisi erityisiä tapauksia tapauksia Espanjan pankkisektorilla, jotka voisivat osoittaa, että he eivät ottaneet tehtävää vastaan jossakin muussa maassa sen takia, että pelkäsivät menettävänsä kertyneet eläkeoikeudet tai jos, jossa ra, olisi sanottu, että ihminen äh, jätti tämän viran, mutta menetti eläkeoikeudessa. Tämä ei olisikaan hypoteettinen oletus enää. Meidän arviointimme tilanteesta on, että jotta että saadaan aikaan varsinainen rikkomustapaus. Silloin tarvitaan jotakin muutakin kuin pelkkä hypoteettinen tilanne, mutta yleinen vastaus kolmesta on, että otamme tämän asian erittäin vakavissamme, eikä tällaista siis ilmene vain Espanjassa, vaan muissakin maissa on samantyyppisiä tilanteita. Ja tämän takia olemme siis lähteneet liikkeelle tämän siirrettävyysdirektiivin kohdalla solvenssidirektiivi, solvenssidirektiivi on hiukan erilainen ja heitän kollegalleni tämän asian. Kiitos puheenjohtaja. Żeby w troszeczkę bardziej zwarty sposób, bo my mamy jeszcze cały szereg punktów. Pyydän teitä kuitenkin puhumaan lyhyesti, koska meillä on vielä muitakin asioita esityslistalla. Jasne konkluzje. Ottakaa kantaa selkeästi, mutta lyhyesti. Puheenjohtaja, Artikla 8 maksukyvyttömyyssä koskevassa direktiivissä mahdollistaa sen, että lisää lisäeläkkeet, lisäeläkeoikeudet, mikäli työnantaminen vararikkoon hoidetaan kuntoon, mutta tämä jättää kuitenkin jäsenvaltiolle tehtäväksi päättää, mitä toimia otetaan käyttöön. Mitään velvoitteita, pakotteita ei ole näiden rahastojen ulkoistamiseksi eikä mitään toimia, jotka määrättäisiin tämän artiklan kautta. Sen vuoksi jäsenvaltiot ovat omaksuneet erilaisia toimia näissä, tapa, näissä tilanteissa. Hiljattain komissio, siis viime vuoden huhtikuussa jo, antoi kertomuksen, joka liittyy jäsenvaltioiden tapaan soveltaa tätä artiklaa. Mitä Espanjan pankkisektoriin tulee, komissio havaitsi, että käyttää sisäisten rahastojen ylläpitämiseksi. Voidaan mahdollistaa toimet, mikäli tietyt ehdot täyttyvät hallinnollisiin, hallinnollisten lupien suhteen ja valvonnan suhteen. Silloin kun on kyse myöskin vakuutusmatemaattisista vaatimuksista, niiden pitää olla vähintäänkin yhtä tiukkoja kuin silloin, kun on kyse ulkoisista instrumenteista. Sen vuoksi komissio katsoo, että Nämä toimet voidaan sallia artiklan 8 tulkinnankin suhteen. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja bym chciał ustalić, kto chce zabrać głos. Wiem, że... Kiitoksia. Nyt haluaisin tietää, ketkä haluavat käyttää puheenvuoron. Ajala Sender sekä Sanchez ainakin, mutta onko muita puheenvuoropyyntöjä? Minun on saatava puhujalista päätettyä, muuten emme ehdi puhumaan näistä. Hyvä, ei muita. Ajalla Sender, Sanchez. Si- eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Pankkijärjestelmissä Espanjan hallitus on osoittanut, että se säilyttää vahvemman valvonnan sen alalla niin, ettei alijäämiin jouduttaisi niin kuin muualla. On kuitenkin totta, että komission vastauksessa on joitakin sellaisia kohtia, joihin haluaisin lisäselvitystä. Sanotaan, että, että direktiivi 80.97 artiklassa 8 sanotaan, että voidaan vapaaehtoisesti ja väliaikaisesti säilyttää rahastot sisäisinä. Haluaisin, että komissio kertoisi, miss, mitä tarkoitetaan tällä väliaikaisuudella ja siirtymäkauden toimeilla. Edelleen eh, nämä eh, rahoituksen vakavaraisuutta koskevat säännöt, niiden on oltava ainakin yhtä voimakkaita kuin ulkoisissa rahastoissa. Haluaisin tietää, onko tämä asia tarkastettu. Edelleen komissiolta haluaisin kysyä seuraavaa. Nythän on esitetty uusi direktiivi tapauksia varten, josta juuri on esitetty, mutta myös muissa jäsenvaltioissa on tämä tapaisia asioita tuotu esille, kun kyseessä on työntekijöiden liikkuvuuteen liittyvä epävarmuus ja tämän tilanteen kattamiseksi ollaan laatimassa uutta direktiiviä. Haluaisin kysyä, mikäli tämmöinen direktiivi hyväksytään, niin onko tämä nykytilanne tämän uuden direktiivin myötä sellaisessa tilanteessa, että se voisi esittää kanteen, niin kuin näyttää siltä, että komissio sellaista pyytää. Tämän direktiivin, josta puhutaan, tunnustaa, että liikkuvilla liikkuvat työntekijät ovat jotenkin haavoittumassa tilanteessa. Kuitenkin liikkuvuutta pyrimme edistämään Euroopan unionissa jos tämä direktiivi nyt sitten hyväksytään ensimmäisen käsittelyn jälkeen, merkitseekö tämä sitä, että UGT-AY-järjestö voisi esittää valituksen säännönmukaisesti, koska tällä hetkellä se ei voi sitä tehdä. Sanchez. Kiitoksia sitten Sanchez. Gracias, eh, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin korostaa, kuinka tärkeä tämä keskustelu on. Sen ei pidä asettaa kyseenalaiseksi Banco Santanderin eläkkeiden vakautta, mutta ei voi myöskään kyseenalaistaa sitä, että saataisiin lisää takeita ja varmistettaisiin työntekijöiden liikkuvuus. Nämä ovat täysin oikeutettuja molemmat. Minun mielestäni jäsenä jalan kommentit ovat erittäin asianmukaisia. Tässä on todella kyseessä sisäiset ja ulkoiset rahastot. Direktiivissä mainitaan molemmat. Jäsenvaltio voi valita ja todeta, että pankkilaitokset eivät joudu turvautumaan ulkoisiin rahastoihin, koska kyseessä ovat säännellyt ja valvotut laitokset, ja niihin jo sovelletaan tiukempia eh, standardeja kuin muihin yrityksiin. Olisi kuitenkin kiinnostavaa kuulla komission kanta eh, rahastojen siirtymävaiheen luonteeseen ja sitten oikeuksien vahvistaminen, kun kyseessä ovat lisäeläkeoikeudet. Puhutaan differendoidusta oikeuksista. Tässä voidaan edetä työehtoneuvotteluiden kautta kaikilla tasoilla, esimerkiksi Euroopan tasolla. Toinen kysymys koskee yhteisön säännöstelyä, lisäeläkkeiden siirtämisestä on direktiivi, josta ollaan juuri käsi- jota ollaan käsittelemässä. Se on ensimmäisessä käsittelyssä ja parlamentilla on suuria vaikeuksia joissakin kohdissa. Voisi olla, että tämän direktiivin kautta asiaa voitaisiin viedä eteenpäin. Euroopan parlamentin on tutkittava asia myös muita teitä kautta, vaikka tämä on erittäin tärkeä keskustelu ja siitä hyvin tyytyväinen. Proszę Państwa, ja chciałem teraz spytać autorów pytania. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Nyt haluaisin esittää kysymyksen vetomuksen esittäjille. Haluatteko te vielä reagoida siihen, mitä komissio ja valiokunnan jäsenet totesivat? Haluatteko vielä esittää puheenvuoron? Minä ehdottaisin nimittäin sitä, että jätämme tämän vetomuksen vielä avoimeksi. Jäämme odottelemaan komissiolta lisätietoja, emmekä päätä tämän käsittelyä vielä, mutta jos haluatte välttämättä puheenvuoron, voin teille sen myöskin antaa. Kaksi tai kolme minuuttia, ei enempää, olkaa hyvät. Eh, muchas gracias, señor presidente. Eh, Vamos a ver. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on joitakin asioita, kaikki tämä valvonta ei ole kuitenkaan estänyt sitä, että pankit ovat joutuneet maksukyvyttömyystilanteisiin ja irtisanoneet työntekijöitä. Kyllähän täällä puhutaan paljon järjestelmän vakaudesta, mutta jotakin porsanreikiä siellä kuitenkin on. Ja siitä johtuvat myös useat kanteet työtuomioistuimissa. Nämä kanteet on viety korkeimpaan oikeuteen korkeimman oikeuden päätösten takia kuitenkaan ei ole voitu vedota artiklaan 234. Ja täällä, on todella, täällä sanotaan, että puhutaan hypoteettisista vaihtoehdoista, mutta kyllä täällä on aivan todellisia ongelmia. On menetetty lisäeläkkeitä ja on jouduttu kieltäytymään työtarjouksista miksi Banco Santanderin työntekijä voisi, ottaisi vastaan mitään työtarjousta muualta Espanjasta tai Euroopasta, koska hän tietää, että hän menettää lisää eläkeoikeutensa. Meillä on täällä syrjintää maan sisälle ja eurooppalaisiin työntekijöihin verrattuna myöskin. Jos nyt muka tilanne on se, että nämä laitokset ovat hyvin valvottuja ja taku, takuu rahast, toillakin suojellaan tilannetta, mutta siellähän suojellaan ainoastaan, ainoastaan tallettajien talletuksia, eikä pankin omia talletuksia. Santander Pankin 10 miljardin talletuksia pankki käyttää aivan oman halunsa mukaisesti. Ja tämä asettaa eläkkeiden saajat riskitilanteeseen, mikäli joudumme syvään pankkikriisiin tai pankki tulee maksukyvyttömäksi. jos, jos näin ei käy, niin silloin ei tällaista lisä, lisäeläkeoikeuksien menettämistä voida todeta. No, Kiitoksia. Uskon, että nyt voimme edetä niin kuin aiemmin totesin. Jäämme odottelemaan komissiolta lisätietoa asiasta. Jätämme tämän käsittelyn vielä avoimeksi. Jatkamme siis sen käsittelyä ja tulemme pitämään teidät ajan tasalla. Tulemme ottamaan tämän uudelleen estyslistalle myöhemmässä kokouksessa ja silloinkin pääsette paikalle, mikäli haluatte. Sopiiko tämä vetomuksen esittelijöille? Hyvä, hienoa. Sitten voimme siirtyä kohtaan 14 estyslistalla. Kyseessä on Rouva McGinnessin mietintö. Rova McGuinness, olkaa hyvä. I regret. Kiitos puheenjohtaja. Ikävää, että istun sellaisessa paikassa, että en voi katsoa teitä silmiin, mutta no nyt katson kumminkin. No ensinnäkin pyydän anteeksi siitä, että olen tänään rampannut sisään ja ulos, mutta minulla on täällä vierailijaryhmiä. Tiedän, että aika on vähissä, joten puhun aivan lyhyesti vain. Tämä mietintö toivottavasti tuo hieman väriä teidän elämäänne ja siksi haluankin kiittää sihteeriä siitä, että sihteeristö on myötä vaikuttanut tämän väriesityksen aikaansaamiseen. Erityisestikin nämä tilastot on saatu väriseksi aikaisemmista toimista vetomusvaliokunnassa. On saatu tilastoja ja uskon, että ovat erittäin hyödyllisiä. Ihmiset näkevät, kuinka monta vetomusta on esitetty, mitä aiheita on käsitelty ja mistä maista nämä vetomukset ovat peräisin. Sen lisäksi, että haluan kiittää sihteeristöä avusta, haluan ottaa myöskin komissiota. Erityisestikin heti alkuvaiheessa komissio oli erittäin hyödyllinen ja myötä vaikutti mietinnön laadintaan. Kansalaisten täytyisi paremmin voida ymmärtää, mitä me teemme ja miten me teemme työmme ja mitä valtaoikeuksia meillä on käsitellä asioita. Uskon, että meidän täytyy joka vuosi pyrkiä hoitamaan työmme paremmin. Tähän olen viitannut myöskin mietinnössäni. Irlannissa esimerkiksi esitetään kaikkein eniten vetomuksia väestömäärään kohtaan suhteessa väestömäärään, koska täällä on paljon irlantilaisia jäseniä, niin ehkä irlantilaiset ovat paremmin tietoisia siitä, että vetomusvaliokunta ylipäänsä on olemassa, joten Parlamentin jäsenilläkin on oma roolinsa ja tehtävänsä, kun vetomusvaliokunnan työtä tehdään tunnetuksi. Ilomielin kuulisin myöskin teidän kommenttejanne. Johdantosan kappaleessa M haluan käsitellä erästä seikkaa, joka liittyy viime vuoden toimiin ja joihin täytyisi käydä kiinnittämään huomiota sen suhteen, miten me lähestymme kansalaisia, miten teemme työmme. Tietystikin aina tulee esiin sama seikka. Meitä pidetään tällaisena tuhkimavaliokuntana, valiokuntana, jolla kuitenkin on kaikkein suurin yhteys ehkä unionin kansalaisiin. Kansalaiset tulevat tänne paikan päälle, niin kuin vetomuksen esittäjät, taikka käsitellään ihmisiä, jotka asuvat kautopaikan vieressä, tai on eläkkeiden kanssa ongelmia ja niin poispäin. Lissabonin sopimus toivottavasti sitten kun se on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa, auttaa meitä tekemään työtämme yhteistyössä kansalaisten kanssa. Tietystikin yhteistyö oikeusasiamiehen miehen kanssa merkittävä. Hänhän oli täällä tänäänkin. Lisäksi voimme tehdä näitä vierailumatkoja ottaaksemme selville, mikä tilanne paikan päällä vallitsee. Meillä on erittäin tärkeitä mietintöjä. Tietenkin, tietysti kaikki ovat erittäin tärkeitä, mutta esimerkiksi Nord Stream-asia oli äärimmäisen tärkeä poliittinen seikka, jotta valikunta käsitteli harhaanjohtavat yrityshakemista tiedota olivat, oli myöskin yksi tärkeä asia, jota käsiteltiin ja sekin mainitaan tässä mietinnössä. Lopuksi vielä toteaisin, että tietystikin ympäristö on se asia, johon liittyy kaikkein eniten vetomuksia. Ehkä siksi, että ympäristölainsäädäntö on enemmän kuin lainsäädäntöä muilla alueilla. Tässä herää kysymys, jota ei välttämättä tämä riittävästi käsitelty tässä mietinnössä, koska se ei ehkä kuulu tähän, mutta kun olen ollut maatalous- ja ympäristöasiantuntijoiden kokouksessa, jossa puhutaan siitä valtavasta kuilusta, joka liittyy parlamentin direktiivien ja toisaalta täytäntöönpanon välillä valitsevan tyhjän tilaa, niin hyvin paljon tullaan saamaan vielä lisää valituksia siitä, että täytäntöönpano ei ole kunnossa ympäristölainsäädännön suhteen. Ja tämä on se asia, jonka suhteen parlamentin täytyisi tehdä työtä. Komission rooli on toimia täytäntöönpanon valte- valvojana, mutta nähdäkseni parlamentin jäsenillä myöskin velvollisuutensa ei välttämättä toimia poliisina, mutta jäsenet ehkä tietävät kaikkein parhaiten, miten jäsenvaltiossa tapahtuu käytännössä. Tiedän, että aika on vähän, joten en puhu pidempään. Proszę Państwa, więc ja chciałem bardzo podziękować. Chciałem powiedzieć, że już... Kiitän teitä, Rova Mäkkines. Vilkaisin jo mietintöä ja minun mielestäni se on todella laadukas. Se on erittäin selkeä. Se menee suoraan asian ytimeen. Ja siinä heijastellaan erittäin hienosti valiokuntamme roolia. Kiitän siitä todella. Minulla on kolme puheenvuoropyyntöjä. Mavromatis, Mitchell, ja Sauro, Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei, siinä tapauksessa annan teille kaksi minuuttia kullekin. Meillä on vielä yksi asia käsiteltävänä vetomuksen esittäneen läsnä ollessa. Mavromaattiks. Ei. jotain aivan lyhykäisesti. Se, että mietinnössä on näin paljon väriä, se on poikkeuksellista. Mutta tilaston lisäksi on muitakin lukuja, prosenttiosuuksia. Näemme, minkälaisia välttämättömiä menettelytapoja on olemassa, mitkä kuuluvat meidän valiokunnalle, mitkä asiat ja mitkä taas oikeusasiamiehelle meidän McGuinness korostaa tämän kaiken selvästi, että voimme hyvin nähdä sen selkeästi tekstistä. Olen nähnyt jotakin näistä tiedoista ja voimme ymmärtää varsin hyvin nämä eri asiat ja mietintö on laadittu tämänhetkisessä ympäristössä, nimittäin tämänhetkinen tunnelma, e- ei vain EU-ssa, vaan muuallakin on, että on 309 koska koskevat ympäristökysymyksiä, joten tässä näkyy, mitkä ovat meille tärkeitä kysymyksiä, siis valiokunnalle tärkeitä kysymyksiä, mutta myös vetomuksen esittelee tärkeitä kysymyksiä, jotka kääntyvät valiokuntamme puoleen. Mutta eniten minua tässä huolestuttaa puheenjohtaja, että huolimatta siitä, että edistystä voidaan todeta monissa jäsenvaltioissa koskien vetomuksia ja valituksia, niin silti on uusia jäsenvaltioita, kuten Bulgaria, Romania, jotka ovat lyöneet tällaisia ennätyksiä näissä vetomuskysymyksissä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy korostaa tämän sen merkitystä kollegamme, jotka laativat tämän lopullisen tekstin. Me voimme sen tarkistuksilla vaikuttaa, mutta mielestäni esittämä on jo nyt erittäin hyvää työtä ja minä toivon, että tästä tulee rakentavaa työtä koko valiokunnalle ja myös parlamentille. Kiitoksia. Dziękuję bardzo. Pan Mitchell, dwie minuty. Kiitoksia. Mitchell, kaksi minuuttia. Thank you very much, Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella kollegaa tästä mietinnöstä. Kaikki eri kohdat, jotka pitää ottaa esiin, onkin tässä otettu esille. Toiseksi, kun valtuuskunnat vierailut ulkomailla – pitäisi pitää kirjaa, mitä tapahtuu näillä missioilla, työmatkoilla. Kolmanneksi haluan sanoa, että jos haluamme olla uskottavia valiokuntana myös tulevassa parlamentissa, erityisesti kun parlamentin asema toivottavasti vahvistaa Lissabonin sopimuksen hyväksynnän jälkeen ja voimme enemmän päättää yhdessä neuvoston kanssa. Silloin pitäisi pyrkiä varmistamaan, että emme herätä turhia toiveita vetomuksen sitten kohdalla, ei pidä rohkaista ihmisiä kääntymään tämän tahon puoleen, jos tiedämme tuloksen. Meidän pitäisi tarttua vain niihin tapauksiin, jotka alun perin näyttäisivät kuuluvan toimivaltuuksemme alaan ja jo- jolla on mahdollisuus saada ratkaisu hyödyllisellä tavalla. Jos ihmisiä tuodaan tänne kepein lupauksen, silloin tuhlaamme kaikkien aikaa ja rahaa emmekä kyllä edistä mitenkään arvovaltaamme. Epäilen, että joissakin tapauksissa on helppo sanoa ihmisille, että tehän voitte aina kääntyä vetomusvaliokunnan puolen. Puheenjohtaja, haluan kuitenkin onnitella kollega McGinnessia hänen laatimastaan mietinnöstä. Atkins, kaksi minuuttia. Kiitoksia sitten Sir Atkins, kaksi minuuttia. Life German. Olen ikinä ottanut kahta minuuttia elämässäni. Haluan vain onnitella esittelijä hänen mietinnöstään. Tämä on tavallinen turvaventtiili ja pitää varmistaa, että ihmiset ymmärtävät sen, että ihmiset voivat esittää harminaiheitaan kunnollisella tavalla. Haluan kuitenkin korostaa kahta asiaa F ja G, ne ovat tärkeitä kysymyksiä. Puhumme näistä joka vuosi. Jotkut jäsenvaltiot ja pysyvät edustukset tarvitsevat potkun persuuksinsa, jotta varmistavat sen, että toimivat kun vaaditaan on 20 prosenttisesti on lisätty toimia ilman henkilöstövaroja. Meidän pitää tarttua tällaiseen kysymykseen. Ja aivan erityisesti minun tekee vaikutus, kommentit, joita Estelle tekee Equitable Life-skenaariosta. Vieläkään en ole tähän saanut kunnollista vastausta. Tiedän, että kollegat alahuoneessa Britannissa ovat yrittäneet parhaansa, mutta edelleen asia on niin, että vastauksia ei ole tullut. Kaikkein tärkein asia on kohta yhdeksän vetomuksen tekijät eivät ole aina oikeassa, mutta heille pitää antaa tilaisuus kansalaisena esittää murheitaan. Tämä on hieno, ihastuttava, värikäs mietintö ja haluan onnitella Rova Mäkinesiä sen laatimisesta ja aalitin kyllä selvästi pari minuuttia. Tak, jedna minuta i 50 sekund. Minuutti 50. Um, Bardzo proszę, pan William Floyd. Herra Floyd. Uh, Aivan lyhyesti vain. Tämä on teidän omaa toimintanne koskeva mietintö 129 artiklan pohjalta työjärjestyksessä, joten tämä on vain ystävällismielinen huomio, joka esittää ystävällismielinen siksi, että mikä tekee teidät iloiseksi, tekee myöskin minut iloiseksi. Herra Mitchellin lausuma teki minun suuren vaikutuksen. Tämä on erittäin merkittävä huomio, ja tämä tuli ilmeiseksi minun ja kollegoideni keskusteluissa usein otteisen komissiossa. Hänen lausumansa oli siksi erittäin tärkeä. Toinen ja viimeinen asia on, että jo viime vuoden toimintakertomuksessa, jonka herra Busutil laati, tarkistukset siinä yhteydessä pyrkivät jo luokittelemaan teidän toimianne. Tehän tiedätte intuitiivisesti, mitä te hoidatte kaikkien parhaiten ja mikä tuo lisäarvoa teidän työllenne. Mutta kun luokittelenta ansioita, erottaa asioita toisistaan, näkee mustana valkoisena, mustana valkoisella, mitkä asiat hoituvat kaikkein parhaiten, ja tämä mietintö vie asioita vielä enemmän tähän suuntaan. Tämä on oikein hyvä asia. Oikeusasiamies toimii samoin omassa vuosikertomuksessaan hän on erittäin tehokkaasti saanut myöskin lisää resursseja toimijansa varten näiden luokitteluitensa, analyysinsa avulla, ja tämä on oikein hyvä tapa toimia. Tämä on tullut ilmeiseksi. Yes. Thank you, Chair, um, and comments and the commission. Um... Kiitän komissiota ja kollegoja kommenteista. Aivan nopeasti käsittelisin näitä Equitable Life-kysymyksiä, jonka Sir Robert oikein otti esille. Me tulemme lisäämään oman kohtansa vielä tästä. Haluan vain vielä kuulla, mitä valtiovarainministeriö vastaa valtiolle. Siellä on pieni maatilainen virhe kohdassa Q. En nyt halua kiinnittää huomiota siihen, mutta muutamia korjaamme sen. Sitten herra Mitchell puhui aivan oikean osuvasta, osuvasti. On erittäin vaikeaa valvoa tätä koko kokonaisuudessaan, koska vetomuksen esittelijälle. Ilman, että mä olen aivan varmaa, voidaan kasvattaa käsittelyyn, mutta on totta, että ei kannata luvata, mitä ei voi toteuttaa. Kaikki, jotka olivat mukana väriaikaisessa valiokunnassa Lifeista, olivat tietoisia, että emme voineet antaa ihmisille rahaa, mutta kuitenkin reilun raportoinnin näistä kysymyksistä. Tämä oli kuitenkin erittäin hyvä kommentti. Herra Mavromatis puhui uusista jäsenvaltiosta. Hyväksymme tällaisen kommentin ja kysymyksen ajatukset, joita henkilökunnasta otti esille Sir Robert, näitä voidaan edelleen kehitellä. Olen tyytyväinen jatkossa tähän tulevista tarkistuksista ja toivottavasti te olette sitä muistamaan minua, kun tästä äänestetään, tai ehkä sihteeristä voisi näin tehdä. Termin składania poprawek, deadline to jest... Kiitoksia. Tarkistusten jättö aika on 12. päivä maaliskuuta kello 12 keskipäivällä. ja 31. maaliskuuta sitten äänestetään. Joten haluaisin nyt onnitella Rova McGinnisiä hänen mietinnöstään. Ja ehkä voin palata vielä eräiseen seikkaan, jonka herra Floyd täällä totesi. Hän sanoi nimittäin, että pitäisi ehkä ottaa esiin tai nostaa esiin niitä vetomuksia, joiden suhteen olemme onnistuneet hyvin – Tämä on ehkä hieman hankala, mutta ehkä voin todeta tästä seuraavaa. Emme voi käsitellä asiaa, joihin, asioita, joihin saadaan välitön ratkaisu välttämättä aikaan. Voimme ehdottaa, miten asia voitaisiin ratkaista. Meillä täytyy olla systemaattinen tapa käsitellä asioita niin, että todennäköisesti saamme aikaan tuloksia tietyn ajan kuluttua. Olisin muistuttaa teitä siitä, että neljä vuotta sitten me tarkastelimme syrjintäkysymyksiä silloin, kun oli kyse uusin jäsenvaltioiden yrityksistä, jotka pyrkivät toimimaan vanhoissa jäsenvaltioissa. Komissio otti kantaa ja vei viestiä eteenpäin jäsenvaltioiden viranomaisten suuntaan. Jo lopputuloksena oli se, että osoittautui, että meillä oli vaikutusta, koska tämä tyyppisiä vetomuksia ei enää tullutkaan. Tilanne oli korjaantunut. Mikä tarkastellaan niin sanottua Jugendamt-vetoomusta? Kysehän oli saksalaisesta lastensuojeluvirastosta. Niin uskon, että senkin suhteen parannuksia on saatu aikaan vetomuksen esittämisen jälkeen. Kun yksittäinen vetomuksen esittäjä tulee meidän pakeillemme, aina heidän henkilökohtainen tilanteensa ei parane täällä käydyn keskustelun pohjalta, mutta mutta nyt on havaittu, että valituksia on esitetty vähemmän ja vähemmän näiden samaisten asioiden suhteen. Saksassa lasten huoltoviraston suhteen tilanne on parantunut, ja tällaista on vaikeaa kuitenkaan havaita tilastoista, mutta minulla on siellä mielikuva, että kun olen toiminut täällä 4-5 vuotta, niin minun mielestäni tiettyihin tilanteisiin on pystytty vaikuttamaan ja tilanteet ovat korjautuneita. Rova McGuinness mainitsi esimerkiksi Nord Stream-hankkeen. Se on hyvä esimerkki. Ruotsin hallitus jatkuvasti viittaa siihen tietoon, jota on kirjattu meidän mietintömme asiasta. Emme vieläkään tiedä, tullaanko tämä putki rakentamaan vai ei, mutta me tiedämme, että meidän mietintömme on nyt väline, jota voidaan käyttää tämän hankkeen kritisoimiseen. Joten pitkällä aikavälillä voi todeta, että voidaan havaita, että kuva meidän työstämme on ollut erittäin myönteinen, tai on erittäin myönteinen. Nyt haluaisin siirtyä kohtaan 15. Vetoomus 1354 kautta 2008. Onko Anastasia Gaki, vetomuksen esittelijä, paikalla? Tai joku hänen edustajansa. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Ne, äh, αγαπητές μου κυρίες και κύριοι, κατα... αξιότιμε Καταρχήν σας ευχαριστώ που βρήκατε. Puheenjohtaja, herrat, minä haluaisin kiittää teitä siitä, että saan tilaisuuden puhua. Artikla 6, 21. Με το νομοθετικό διάταμο του 78, μάλιστα με στεγματική... Jota on sovellettu vuonna Siis kahdessa maassamme ja meillä on 348 säädös, joka siirrettiin lainsäädäntöön 2003 ja se koskee ilmoitusvelvollisuutta jäsenvaltioissa siviili- ja kauppa asioissa. Se, mikä on nyt vaivannut Rovakakia 2006, on, että näitä tekstejä ei olekaan otettu huomioon kantaja, jota edustan, joka huolimatta siitä, että tutkintatuomareille oli annettu hänen osoitteensa Saksassa, samoin oma osoitteeni, ja joka todisti, että osoitteemme oli Düsseldorfissa, niin tutkintatuomari lähetti lähetti ilmoituksia osoitteeseen, joka ei ollut osoitteemme, ja tuloksena oli että me saamme näitä tekstejä näin ollen sitten mm, päätös esitet, esitettiin isälleni ja Atenassa hänet pidätettiin ja hänet vietiin Ateenan tuomistuminen eteen. Hänet tuomittiin 18 vuodeksi vankilaan, mutta ei ollut mitään todisteita kuitenkin esittää. Kuitenkaan esittää tässä haluaisin tehdä poiketa hiukan tästä aiheesta. Kai. Nämä kaikki asiat välitettiin marraskuussa 2009 tuomioistuimelle. Asiaa tutkittiin Oikeusasiainministeri pyysi anteeksi perheeltämme ja pyysi tietää, kuka oli tutkintatuomari ja pyysi myös, että isäni vapautettaisiin. Ja 15. marraskuuta kello 12 tuomioistuimesta tuomari soitti ministerille sanoi, että te ette vapauta tätä miestä, se on meidän tehtävämme, eikä teidän pitä, pidä puuttua vaarallisiin kysymyksiin, koska te poltatte sen näppin. Joten minä en tätä kyllä ymmärrä. Olen lähettänyt useita vetoomuksia tälle tuomarille ja kuten herra Sani taas sanoi perustuslakituomioistuimen tuomari, hän oli samassa tilanteessa. Siis pyydän, että siis isäni tuomitaan 2009 mutta koska emme usko Kreikan oikeuslaitokseen, koska mitä tähän mennessä on tapahtunut, niin en voi luottaa oikeuteen siellä. Siksi haluaisin pyytää, että joku valiokunnan jäsenistä olisi läsnä prosessin aikana, koska vietto, vieton ihminen, joka on 74 vuoden ikäinen ollut pidätettynä ja näemme, että herra Kokallis joka on yrityksen on ollut suhteessa useisiin eri tuomareihin. Ja nyt voittekin kuunnella kollegaani, herra Haimea. Er- Juuri sitä kannalta voin täydentää vielä asiaa. Näiden sääntöjen tarkoituksena on asettaa ulkomailla asuvat kreikkalaiset saman asemaan kuin kreikkalaiset asuvat Kreikassa. EU-kansalaisten täytyy olla kaikkien samassa asemassa. Olemme selkeästi todenneet, että mikäli on täysin selvää, että kreikkalainen henkilö, joka asuu ulkomailla, niin kuin tässä tapauksessa Düsseldorfissa, ja on asunut jo 40 vuoden ajan, ja kun häntä vastaan nostetaan oikeusjuttu, niin Saksan täytyy toimittaa asiaa koskevat tiedot. Siksi on tarkoituksenmukaista, että kyseinen henkilö saa ajoissa tietoa tutkimuksista, jotka hänen kohdistuvat, ja että hänelle annetaan tietoa hänen oikeudestaan puolustautua oikeuden edessä. Nyt tämä henkilö on 18 kuukautta ollut pidätettynä tällaisen muotovirheen vuoksi. Asia ei ole selvennetty. On todettu, että tämä kyseinen, kyseinen henkilö asuu Düsseldorfissa ja poliisin viranomaisetkaan ja tutkintatuomarit eivät ole esittäneet kysymyksiä tai ilmoittaneet tietoa hänen kotipaikkansa viranomaisille. Kyseinen henkilö asuu ulkomailla Saksassa, joten on vaikea ymmärtää tai ylipäänsä käsittää, että tuomari, joka tutkii asiaa, muutamaa päivää myöhemmin sitten on vaatinut, vaatinut pidätysmääräystä ja sitten muutama päivää tämän jälkeen sitten on tehnyt sellaisen päätöksen kuin se on tehnyt. Voin hyvin ymmärtää, miksi perhe on huolestunut. Kyse on vanhasta henkilöstä, joka on jo 18 kuukautta ollut pidätettynä. Ja hänen terveystilanteensa ei ole kovinkaan kummoinen, joten perhe on aivan oikeutetusti huolissaan. Ja toivottavasti tämä pidätysjakso ei tästä enää pitene. Dziękuję bardzo. Przedstawiciel komisji, pan Tomasz... Kiitoksia. Annan puheenvuoron komissiolle Thomas Lindqvist. Uh, <clears throat> yes, uh, the European Commission... Kiitoksia. komissiolle ei ole mitään toimivaltaa puuttua rikosoikeuden toimintaan missään jäsenvaltiossa EUn ja komission toimivaltuut rikosoikeudessa kysymykset ovat peräisin EUn perussopimuksesta artiklasta 33. Siinä säädetään, että jäsenvaltiot itse ovat vastuussa oikeuden järjestyksen ylläpidosta ma- maassaan, joten tämä kysymys kuuluu puhtaasti kreikkalaisen toimivaltaan ja komissio ei voi tähän mitään lisätä. Kiitos. E, teraz pan Gorgiu. Pani dostanie głos trochę później. Georgio, niin rouva saatte vähän myöhemmin puheenvuoron. Πρόεδρε, επειδή βρισκόμεθα... Puheenjohtaja. Olemme nyt tekemisissä tapauksen kanssa, jossa ei noudateta asetusta 1348-2000 koskien oikeudenkäynti ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa jäsenvaltiossa siviili- ja kauppa-oikeudessa asioissa, mutta voidaan ajatella myös ähm, artikla 38-35. Se merkitsee, että ilmoitus on annettava asianmukaisesti. Minun mielestäni on aivan välttämätöntä ja oikeudenmukaista tarkastella tämä asia uudelleen. ottaen huomioon, että vaikka vir- asiasta vastaava viranomainen tiesi, että vetomuksen esittäjä on jo vuodesta 1960 alkaen asunut ulkomailla, tieto, jonka myös poliisiviranomaiset ovat vahvistaneet. Tästä huolimatta tutkiva tuomari päätti osoittaa ilmoituksen osoitteeseen, jota vetomuksen sitten perheelle ei ole koskaan ollut käytössään. Olisi aika ihmeellistä, jos menet menettelyisi tähän. Kyseessä tuntuu olevan pikemminkin inhimillinen virhe. Komissio on nyt sitä mieltä, että tämä kuuluu Kreikan viranomaisten toimivaltuuksiin, mutta mm, vetomus kuitenkin nojautuu oikeudelle ja logiikalle, jonka mukaan oikeudelliset ja muut asiakirjat on tiedoksi annettava jäsenvaltioiden välillä. Kiitoksia. Proszę Państwa, to jest sytuacja dosyć, dosyć specyficzna, bo rzeczywiście trudno powiedzieć. Tämä on hyvin erikoislaatuinen tilanne. On aika vaikea sanoa, että komissiolla olisi tässä toimivaltuuksia. Se, mitä täällä puhutte tiedoksi annoista, se, mitä herra Georgiou sanoi, johtaa meidät ajattelemaan niin, että tilannetta olisi selkeytettävä. Pyydämme siis selvitystä. Todella korostan tätä sanaa selvitystä. Emme voi muuta tehdä, emme voi pakottaa ketään toimimaan millään tavalla. Onko Rova Evansilla vielä jotain lisättävää? Hyvä lyhyesti. Ne, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα με έχει καλύψει ο κύριος Γεωργίου paljon. Kiitoksia, että sain vielä puheenvuoron. Haluaisin kiittää vain kerran Georgiuta hänen antamastaan tuesta. Tak jest tu mamy podaną, że jest taka Hyvä. Niin, täällä on todella asetus, minulle näytetään sitä juuri. Meillä on täällä kaikki tarvittavat tiedot ja viitteet, joten uskon, että kyllä komissio voi jotakin tässä tehdä. Meillä on täällä tietoja asetuksesta 1348 kautta 2000. Ehkä komissio voi käyttää tätä tekstiä. Onko teillä jotakin sanottavaa? No, I think that this... no, ei oikeastaan. Katsomme, että tämä on puhtaasti kreikkalainen kysymys. Eikä minulla oikeastaan ole muuta lisättävää. Tämä on Kreikan oma asia. Tak jak powiedzieli, prawda? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Hyvä, teemme siis niin kuin sanoin. Kiitoksia, kiitoksia myös vetomuksen esittäjälle. Sitten kohta 16, vetomus 440 2006. Olkaa hyvä. Simono, kirjo Proedre, anaferomenos siis ton kirjo tis komission. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin vain todeta komission edustajalle, että Tietystikin kyse on inhimillisestä virheestä lähinnä, ja mikäli nyt ryhdytään kuitenkin puuttumaan oikeusasiaan, ja komissio on sitä mieltä, että tämä on kreikkalaisten viran, kreikan viranomaisten asia, niin mitä varten me olemme sitten täällä? Mutta emmehän me tehneet näin. Annan äh, Kreikan äh, edustajalle puheenvuoron. Eh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen Kreikan pysyvästä edustustosta ja olen tuomari, joka toimii pysyvässä edustustossa aiheena oikeuden yhteistyö ja asetus, johon viittaamme, on asetus, niin kuin sen otsakekin näyttää, koskee asiakirjojen asiakirjassa tiedottamista siviili- ja kauppa-oikeudessa kysymyksessä. Siis tässä luetaan pois rikosoikeudelliset asiat. Näin ollen tuo, tutkintatuomari ei pystynyt käyttämään tätä asetusta. Se on kiellettyä. No, mutta jos perust toimitaan kansainvälisten sopimusten mukaisesti, jotka vaikuttavat niin mielestäni silloin tämä kaikki pitää tarkistaa ja jos hän olisi ollut täällä läsnä, halusi antaa meille lisätietoja prosessista, mutta lopuksi haluan vielä sanoa teille, että tuomioistuimet kyllä ottavat huomioon öö, tiedoksi tiedoksiannot, ka- kantajille ja kaikille kansalaisille. Jos sitä on merkissä, niin silloin voi tulla itse oikeuteen. Rovakki sanoi, että hän oli antanut osoitteensa. Hän tiesi, että jostakin syystä vaadittiin hänen isänsä läsnäoloa, joten hän olisi itse voinut tulla paikalle, joten minä en tunne tätä tapausta, mutta koska komission on että se kuuluu Kreikan toimivaltuuteen, niin olen sen kanssa samaa mieltä. Sanoitte, että mikäli tuomari olisi täällä, hän voisi selvittää tämän asian. Emme kuitenkaan odota, että tuomarit tulevat tänne selvittämään asioita, vaan lähetämme vain kirjeen tuomareille ja he voivat vastata meille ja saamme tarvittavat selvitykset. Kaikki siis se on ok. Sitten kohta 16, vetomus 440 2006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 W świetle tej odpowiedzi myślę, że możemy zamknąć. Kiitoksia. Vastaus oli erinomainen, joten niin uskon, että voimme päätä tämän asian käsittelyn. Sitten vetomus numero 7, 951 2004. Monika Warowczyk, olkaa hyvä. Związanych z artykułem 97 ustęp 5 do 8 ustawy o podatku... Artikkel 97, sen alakohta 5 arvonlisäveroasetuksessa on kyseessä. Komissio tutkii tätä asiaa parhaillaan. 21. päivä tammikuuta 2008 me lähetimme perustellun lausunnon Puolan viranomaisille. Puolan viranomaiset puolestaan vastasivat, että he aikovat muuttaa ALV-sääntöjään. Ja että sääntömuutokset ovat että käsittelyvaiheessa. Alicia Jasnuskan tapauksessa yhteisöjen tuomioistuimen ennakkopäätös liittyi siihen, että tämä, tämä verotettava, tai verotettu summa pitäisi palauttaa hänelle 60-80 päivän sisällä, ja tämä Puolan päätös ei ollut yhdenmukainen yhteisön lainsäädännön kanssa. Tämän jälkeen komissio lähetti uuden kirjeen Puolan viranomaiselle ja kysyi, mihin toimiin Puola aikoi ryhtyä sen varmistamiseksi, että Puolan lakia mukautettaisiin niin, että se vastaisi e- Euroopan yhteisön lainsäädäntöä. 3. helmikuuta 2009 komissio sitten saikin kirjan Puolan viranomaisilta. Siinä todettiin, että 7. päivä marraskuuta 2008 nämä Puolan lain kyseessä olevat artiklat oli kumottu ja ongelma ratkaistu joulukuun viimeisestä päivästä lähtien 2008, joten komissio ehdottaa, että tämän vetomuksen käsittely päätetään tähän asian kunnossa. Niin, merkitseekö tämä sitä, että näitä takuita enää pidä maksaa, ne ovat valtavan suuria vai merkitseekö se, että korvaukset suoritetaan aikaisemmin? Mitä tällä pitää ymmärtää? Eikö näitä valtavia summia enää tarvitse maksaa? Hyvä rouva, pyytäisin, että osoitat, osoittaisitte meille jo huomenna kyl, kirjeen asiasta. Meille tämä on tärkeä asia. Haluaisin kiittää siitä, että tulitte tänne selvittämään asiaa ja, ja siitä, että huolehditte asiasta. Monet puolalaiset yrittäjät ovat tässä mukana ja tilanne on jatkunut jo yli neljä vuotta. Olemme taistelleet tämän edestä. Olemme lähettäneet kirjeitä Puolan järjestöille ja vetomusten esittäjille. Tämä on erittäin tärkeä asia meille. Pyydän teitä todella, jos huomenna jo voisitte kirjoittaa kirjeen, jossa mainitsette kaikki mainit, nyt mainitsemanne asiat meillä on teiltä vastaus, joka ei ole enää ajankohtainen. Tilanne on kehittynyt sen jälkeen. Voisitteko tehdä näin? Czy ja mam lekkie problemy z gardłem, tak. także nie jestem pewna, czy można do końca tygodnia. Dobrze, dobrze, dobrze. Minulla on hiukan kurkkuongelmia, olen hiukan sairas. Ehkä voisin antaa tämän teille. Viikonloppuun mennessä lähetän sen sihteeristölle. Kiitoksia. En oikein tiedä, pitääkö meidän, meidän, pitääkö meidän nyt jättää tämä avoimeksi. Ilmeisesti kyllä jo jätämme tämän avoimuksen. Nyt huomaan, että kaikki vetomusvaliokunnan jäsenet ovat yhtä mieltä kanssani. Tämä vetomus jätetään siis avoimeksi tänään. Emme käsittele sen enempää, vaan tapaamme huomenna kello yhdeksän koordinaattorinen kokous ja sitten kymmeneltä normaali kokous. Kiitoksia ja huomiseen.